nytkin tv Ne ovat katsottavissa tietyllä kanavalla. Muistuttaisin siitä, että Silvia Kosta ja Isabel Duran ja minä olimme Venetsiassa. Nuo elokuvat esiteltiin. Meillä oli siellä mahdollisuus esitellä siis sekä ohjaajien että näyttelijöiden ihmistä, tällaisia elokuvaharrastajia, rakastaria, heidät on kutsuttu Venetsiaan. He olivat siellä mukana, he saivat katsoa kaikki nuo elokuvat, keskustelevat keskenään. Siellä oli 27 eri kansallisuutta yhdessä. Siellä he kävivät mielipiteiden vaihtoa. Tästä tuli tällainen oikein eurooppalainen verkosto. haluaisin muistuttaa, että jo viime vuonna meillä oli 27, myös tänä vuonna heitä oli 27. Ja nämä ovat todellakin nuoria ihmisiä jotka ovat pysyneet kontaktissa ja elokuvan ja meidän toimintamme kautta ovat saaneet tämän eurooppalaisen idean, käsityksen siitä. Me pyrimme käymään läpi kaikki mahdolliset kysymykset, joita siellä ilmeni. Sitten vielä toinen asia tähän tapaukseen liittyen. Minä olen saanut Robert Bosch-säätiön Saksassa siihen tilanteeseen, että ensi vuonna – sinne tulee myöskin Länsi-Balkanista ihmisiä näiden 27 lisäksi. Eli siis 34 nuorta tapaavat sitten siellä ja sitten kokevat tämän Euroopan aivan lähituntumassa. No, kuudestoista lokakuuta ennen kuin tuo Lux-palkinto myönnetään. Meillä on tapaaminen toimittajien kanssa kaikista maista sitten meillä on tällainen seminaari toimittajien kanssa. Sinne olemme kutsuneet myöskin elokuvien ohjaajat ja kaikki, jotka voivat sanoa sanasensa. Kyse on elokuvista, elokuvateattereista, elokuva-alasta ylipäätään. Ja samana päivänä sitten toivottavasti voimme äänestää myöskin Borisin mietinnöstä täysistunnossa. Tämän halusin nyt sanoa Lux-palkinnosta. Huomenna tulette saamaan kaikki kutsut. Toivon, että todellakin menette kollegoidenne luo ja jaatte tätä tietoa, jotta kaikki osallistuvat tähän. Tämä on suurin raati, joka jollakin elokuvapalkinnolla ylipäätään on, ja tästä syystä sitä pitäisi kasvattaa vielä. Vielä yksi kysymys sieltä ja sitten lopetetaan tämä. Euh, oui, merci. Niin, kiitoksia. Esittäisin kysymyksen siitä nuorten valitsemisesta tähän tapahtumaan. Ne nuoret ihmiset ovat sinne Euroopan valitsemia, eli siis näissä elokuvateattereissa näissä kyseisissä maissa on tällainen kilpailu, nuoret ilmoittautuvat ja sitten heidät kutsutaan sinne ja yksi sitten näistä ilmoittautuneista valitaan tiettyjen kriteerien pohjalla, miten tämä henkilö kuvailee omaa kiinnostustaan. Tämä on sellainen valintamenettely, mihin meillä ei ole vaikutusvaltaa, mutta tämä kuitenkin hoidetaan eurooppalaisessa hengessä ja mielestäni sen pitäisi myöskin pysyä sellaisena. No niin, nyt pääsemme sitten tähän esityslistaamme. Ensimmäinen kohta esityslistalla on äänestys Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta. Tämä on ihan helppo homma. Kuka puoltaa tätä Ää, pieni hetki. EPP on liikaa, kaksi henkilöä. Herras kurja kaksi ei nyt saa äänestää. Onko tämä ok? Jaha, tämä on järjestetty. No niin. Ne, jotka eivät saa äänestää, eivät äänestä. Hienoa, että täällä on näin paljon paikalla kuitenkin. Onnittelut EPPlle. No niin, nyt pääsemme sitten äänestykseen. Kuka puoltaa? tätä mietintöä, vastaäänet, tyhjää. Jaha, no niin. Yksimielisesti onnittelut Delille ja varjoesittelijöille. Sitten tämä oli suuri työ. Kiitoksia, ei tämä niin helppo ollut. Suuri kiista neuvoston kanssa ja enemmän tai vähemmän kyllä voitimme sen. No niin, sitten eurooppalainen elokuva digitaaliajalla. Tämä on Borisin mietintö. Hän Hän edelleenkin odottaa vauvaa, siis yhdessä vaimonsa kanssa, että vauva tulisi ulos. Hän ei voi olla täällä paikalla, me ymmärrämme tämän aivan täysin. Meillä on äänestysluettelo. Onko kommentteja tähän? Ei. No niin, sitten aloitamme äänestämisen 34 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Viisitoista kahdeksan ja kaksi tyhjää hylätty. 39 puolesta. Anteeksi, 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty samalla enemmistöllä. 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, raukeaa. Aha,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 päättyy. 14.12 hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta, 12 vastaan. 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.16 hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Hyväksytty 15, 13. 9, 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9, 9. Vedätty pois 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 104 puolesta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 112 puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hy- hyväksytty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118. Ranskalainen versio on siis referenssiversio puolesta vastaan. Jaha. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 13.14 hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 16.12. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää kaksi viisi puolesta. Aha, tämä ei siis kosketa englannin versiota. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan toinen osa, tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. 16.12 hylätty, 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 133 kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.11 hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. Seuraavaksi 149. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.12. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105.3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105.5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 161 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 167 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 168. Äänestys päättyy. 9, 19 hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 171 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 72 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 173 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 174 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 175 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 176 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 177 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14, 14 hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra jestas. Tämä on minu, minulle hankala. 195 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, mitä? Aha, kuusi raukeaa, no niin. Seitsemän puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa seiskasta. Äänestys päättyy. 13.14 hyväksytty. Tarkistuksen yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmetoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljätoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan, täytyy tarkistaa, 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hylätty. 20 puolesta, vastaan,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 tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten IMKon lausunto, yksi IMKolta. Voidaanko nämä ottaa yhdessä? Yksi, kaksi, kolme, neljä. Eikö? Voi, voi. No niin. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Entäs seuraava? Puoltaako? Aha. Siis mitä et puolla? Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan ty- tyhjää. Ja niin poispäin. Yhdeksän puolesta. Selvä. Yhdeksän puolesta. Kymmenen puolesta. Yksitoista puolesta. Kaksitoista puolesta. Kolmetoista puolesta. Voi voi. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kiitos. Päättyy. 28.0. Aivan loistavaa. Voi herra jesta sentään. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos Boris. Äänestys oli loistava. Sitten Hannibal. Tämä on melko hankala tänään. compromise one no. and talk about my not any. So, uh, I was told I should give the floor to Mrs. No, kollegat Hannibal ja Skuria saavat puheenvuoron koskien tätä kompromissitarkistusta numero yksi, vai onko asia selvä Um... No siis kyllä tämä minun puoleltani on ok. Pidättäydytään tässä äänestysluettelossa. Tiedän, että herra Skurjalla on tarkistus ja hänen mielestään ole saanut sitä kompromissia. Meidän pitäisi pitää kiinni tästä äänestysluettelosta. Siis kyseessä on kompromissi yksi, ja jos kompromissi yksi hyväksytään normaalissa menettelyssä, jos sitä ei hyväksytä, niin sitten äänestämme tästä tarkistuksesta. Teemme siis kuten yleensäkin. Si, diciamo che io con... Niin, kiitokset. Tämä tarkistus, jonka olen tähän tehnyt, 45. Se on tällainen lisäys tekstiin. Ja sen, siinä puhutaan koulutuksen tasa-arvoisuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvoisuudesta. Sitä minä halusin tähdentää syrjäytymättömyyden ja ansioihin perustuvan oikeudenmukaisuuden tämän korjaamiseksi tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiseen. Eli tällaisen olen tehnyt. Demarit ovat sanoneet, että tämä ei ole ihan helppo, mutta minä haluaisin kuitenkin, että tämä tästä syrjimättömyyteen ja ansioihin perustuvan oikeudenmukaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan luomisessa. Eipä aloiteta keskustelua tästä. Ne, jotka haluavat äänestää 45, niin heidän pitäisi äänestää kompromissi ykköstä vastaan, mutta Skuria on tässä nyt hiukan vastahakoinen. No, miettikääpäs uudestaan. No, sinä näytät käsimerkein, miten pitäisi äänestää, ja sillä selvä. Itsepähän päätät asiasta. No niin, aloitetaan. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.11. Hyväksytty. Tarkistus 28. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 työllisyysvaliokunnan laatimana ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Otetaanpa uudestaan. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi työllisyysvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta. Ai, raukea. Eli 36 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 11.17 hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 40. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 hyväksytty. Mihinkä sitten? 48 vaiko? Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 52 kollega Vergian tarkistus. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hassua, hassua. 14.15. Hylätty. 53. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Komento takaisin. No, 16.10 hyväksytty. Näin pääsemmekin tarkistukseen 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minnekä sitten 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 89. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 90 puolesta. Ajaa se raukeaa sori vaan. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 100 Eikö hetkinen, 102. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys tarkistukset 106 alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan No mitä mitä? 119 puolesta äänet, puolesta äänet, hyvät kollegat. Vasta äänet, tyhjä, hyväksytty. Suullinen tarkistus numero neljä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Niin siis sosiaaliset, oletteko te läsnä äänestämässä kanssamme? No, ihan miten vaan. No, sitten yksitoista työllisyysvaliokunnan laatiman puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18.10. 127 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 146, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 15.13. 147 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 147. Äänestys päättyy 17.11, eli hyväksytty. 148 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 153. Äänestys päättyy. 12.17 hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta, se on vedetty takaisin 167 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 171 puolesta äänet, vastaan tyhjää hyväksytty, 172 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 107.3 puolesta vastaan tyhjää. Hm, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.10 19.10 hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 178. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus numero 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 8. Dafür. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 19. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 työllisyysvaliokunnan laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta A, C raukeaa. 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Herregyyt. Työllisyysvaliokunta, mitä ne oikein tekee? Järkyttävä määrä tarkistuksia. No, yksi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vi- kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Siis tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.10 hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.11 hyväksytty. Missä me oltiinkaan menossa? 25. Eikö hetkinen?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 Eyes ah, closed now, my god. Äänestys päättyy siis meidän sun 18.9. No eihän se nyt niin tiukka ollut hyväksi. Hyväksytty siis. 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 43 äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17.10. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.10. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 17.10 hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestykseen puolesta siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24.1 tai siis 25.1. Kollega Hannibal, onnittelut erinomaisesta tuloksesta. Ja onnittelut myös varjoesittelijöille. Mä en koitaisi koskaan. Voi voi, tämä on ihan hirveää. No, toivottavasti pääsemme nyt hiukan nopeammin eteenpäin. Pääsemme Lökkegoodin lausuntoon. Haluatko sanoa jotakin? Niin, ole hyvä. Well, um, I'm happy to announce this... Minä haluaisin vain puuttua tähän puheenjohtajan pyyntöön. Meillä ei ole näissä suuria ongelmia näissä suullisissa tarkistuksissa. Paljadeli varmaan selostaa siitä sitten yksityiskohtaisemmin, mutta muuten ihan käy kaikki. Äh. Kiitoksia. Aloitetaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta. Aha, se raukeaa vai? No minä olin kerrankin oikeassa. 4. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa 12, äh 13, korjaa puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 15-12 hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25.2. Olemme tyytyväisiä, herra Lökkegård. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli hankala homma. Seuraavaksi pääsemme sitten naapuruuspolitiikan uudelleen tarkasteluun. Herra Migalski, haluatteko sanoa jotain? Onko tämä näin ok? Aloitetaan sitten. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kakkosen sitten. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Vitosesta siis. Äänestys päättyy. 14, 14 hylätty.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 Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3-2 puolesta, vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa. 3-2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. yhdeksän hyväksytty. No eipä tämä nyt ollut selvä. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18, kymmenen Rouva Saake äänestää välillä vasemman ja välillä oikean puolen kanssa. No hän on ihan todella keskellä niin kuin liberaalit joskus ovat. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Kompromissi viisi. Äänestys on päättynyt. 15.12 hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Vielä kerran 45 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26, 2. Onnittelut herra Lökkegoodille. No niin, nyt sitten nämä hirvittävät harjoitukset päättyvät.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 Seuraavaan harjoitukseen meillä on nyt kuulemistilaisuus hyvin tärkeästä aiheesta, eurooppalaisesta korkeakoulutusalueesta. Tilannekatsaus. Tämä sopii meille erinomaisesti, koska meillä on myöskin mietintö Boloniasta ja myöskin komission tiedonantoon liittyvä mietintö on tekeillä. Ja mikäli muistatte, jotkin teistä olivat jo tuolloin paikalla, minun mietintöni Boloniaan liittyen vuonna 2008 oli sellainen, että sitä puhuttiin täällä ja sitten sitä äänestettiin täysistunnossa. Ja nyt sitten olemme päässeet jo muutaman vuoden eteenpäin ja on mielenkiintoista nähdä, miltä tilanne nyt tällä välin näyttää. Monet asiat ovat parantuneet viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta Bologna-prosessin päätavoite – on ollut eurooppalainen korkeakoulutusalue, sen luominen. Tämähän myöskin virallisesti käynnistettiin sitten vuonna 2010, mutta Bologna-prosessin tavoitehan oikeastaan oli myöskin vahvistaa liikkuvuutta. Enkä voi kyllä todeta, että liikkuvuutta olisi vahvistettu. Hyvin monilla aloilla täytyy kyllä todeta, että opiskelijat eivät enää edes kykene lähtemään ulkomaille, koska näiden henkilöiden aika on kortilla ja professorit eivät ole tottuneet tähän uuteen aikatauluun tai aikakauteen. Heidän olisi pitänyt äh, hiukan muuttaa ajatustaan opiskelijalähtöiseksi ja antaa heille hiukan elämänohjeita eikä niinkään sellaisia aihepiirejä, jotka eivät välttämättä kaikki ole tarpeen. Tämä oli henkilökohtainen mielipiteeni, mutta tähän liittyy kyllä hyvin paljon keskusteluja opiskelijoiden ja professorien kanssa. Tästä syystä olen iloinen, että me olemme nyt saaneet tiedonannon komissiolta, joka totta kai kohdistuu lähinnä siihen, että tavoitetaan 2020 tavoitteet, eli työllistettävyys. Se, että tuetaan työpaikkoja, kasvua ja koulutusjärjestelmien uudistamista. Meillähän on jo menneenä vuonna ollut kollega Paul Schmidtin mietintö, joka on nyt presidentti Unkarissa. Hän käsitteli yliopistojen ja talouden yhteyttä. No, tämä kyllä sopii mielestäni kaikkiin näihin uusiin ideoihin. No mikä mielestäni on erittäin hienoa on se, että komissio on nyt ottanut aloitteen käsiinsä ja on esittänyt parlamentille tällaisen tiedonannon. Bolonian prosessissahan ei ollut näin. Komissio ensin vain katsoi vierestä ja neuvosto sitten neuvotteli hallitusten välisesti. Se kyllä käytti komission työkaluja, muutenhan se olisi onnistunutkaan, mutta periaatteessa se kuitenkin kiersi kaiken sen, mikä olisi voinut parantaa Bolonian prosessia. Nyt sitten komissio on lähtenyt oikealle tielle, se on valmistellut tiedonannon ja se on nyt parlamentissa ja yhdessä komission ja vastauksemme muodossa tulemme sitten myöskin painostamaan neuvostoa, että vihdoin ja viimein pääsemme tekemään enemmän tässä asiassa. Ei tässä nyt pelkät sanat enää riitä, vaan täytyy todellakin tehdä enemmän, joten tästä syystä olen kiitollinen, että meillä on tänään tämä kuulemistilaisuus. Meillä oli myöskin mahdollisuus eri asiantuntijoiden kanssa käydä keskustelua Meillä on täällä herra professori Gianni Luzzatto, joka on italialaisen Bologna-asiantuntijoiden ryhmän jäsen. Sitten meillä on Jerry O'Sullivan, Irlannista korkeampi koulutusviranomainen herra professori Markku Mattila. Hän tulee Suomen Akatemiasta, Suomen Akatemian pääjohtaja. Ja tämän lisäksi vielä professori Michel Feutry, joka on eurooppalaisen EU, EU LLL-foorumin pääsihteeri. Hyvä, kiitoksia. Minä kiitän, että he ovat täällä paikalla. Ei yhtään naista paikalla, mutta olette kuitenkin tervetulleita. Olemme siis iloisia, että olette vastanneet myöntävästi kutsuumme ja Meillä on myöskin esittelijä herra Berlinger paikan päällä. Olemme hyvin iloisia, että näin intensiivisesti voimme käsitellä tätä aihetta. Aivan ensimmäiseksi meillä on tässä asiantuntijoiden alustus. Jokainen asiantuntija tietää, että hänellä on noin 10 minuutin aika, se ei ole paljon. Mutta me tiedämme kyllä edustajina, että kymmenessä minuutissa voi sanoa paljon, koska me saamme vain käyttää kolme minuuttia esimerkiksi täysistunnossa, joten kymmenessä minuutissa voitte varmasti puhua tyhjentävästi. Tämän jälkeen meillä on kysymys- ja vastausosio noin tunnin ajan, ja sitten asiantuntijat voivat vielä kukin viiden minuutin ajan vastata kysymyksiin. Sitten pyydämme myöskin komission mielipidettä ja myöskin Puolan puheenjohtajavaltio, mikäli se on täällä edustettuna. Hienoa nähdä teidät. No niin, vielä yksi tekninen asia, mitä minun pitikään sanoa. Niin, tämä on myöskin nähtävissä tv ja toimistoissa. Voitte nähdä tämän tapahtuman. Tämä liittyy myöskin kollegojen käyttäytymiseen. Täällä ei pidä nukkua tai tehdä mitään muuta. Pyydän myöskin, että käytätte vasemmanpuolista mikkiä ja kun olette käyttänyt sitä, niin pistäkää se pois päältä, jotta TV sitten näkee myöskin seuraavat. Minä toivotan tervetulleeksi herra Tsyikiökin Machinakin. Hän on varaulkoministeri Puolasta ja Andres Kukjevic hän tulee korkeamman koulutuksen ja tieteen laitokselta ja herra Adam Tusson, hänkin, aha, hän saapui juuri paikalle. Hän on pääjohtaja Erasmus-yksikössä, joka käsittelee näitä korkeakoulutuskysymyksiä. No niin, nyt aloitamme ja annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme, herra Lutsatto. Hyvä, niin. Te saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Joo, um, quite, uh... Kiitokset. Minulla on suuri kunnia olla täällä. Ja nyt sitten olen iloinen näistä tulevasta, tulevista kymmenestä minuutista, joiden aikana käyn läpi näitä ajatuksia, joita viimeisimmässä ministerikokouksessa Luvella Nyvissä on käyty läpi. Siellä me pohdimme Bolonian prosessin ensimmäistä kymmentä vuotta ja aloitamme tosiaan tätä eurooppalaisen korkeakoulualueen toista kymmenen, kymmenvuotiskautta. Tässä nyt ollaan ikään kuin taas uuden alussa. No, tässä Luvälänovin tiedonannossa on eri kohtia ja minä käyn nämä kohdat läpi mutta en sitten kuitenkaan käsittele niitä kohtia, joita minun jälkeeni puhuvat esittelevät. Eli tässä sitten tästä elinikäisestä oppimisesta ja eurooppalaisesta tutkimusyhteisöstä en niinkään puhu, koska ne kuuluvat seuraavien puhujien aihealueisiin. Nyt katson tätä Luvelanovin tiedonantoa ja haluaisin erityisesti korostaa sitä, että I just quote the sentence. Within a frame... rahoitusta ja julkista vastuuta, julkista rahoitusta, joka on tärkein takaaja, jotta kaikki pääsevät opiskelemaan ja myös takaa sen kestävyyden ja jatkuvuuden. Tämä on sellainen pääperiaate, joka on Lövenissä Luvälanovissa esitetty ja se on tuo, esitetty myös vuoden 2003 tiedonannossa. Siellä jo sanottiin, että korkeakoulu on yhteiskunnan vastuukysymys ja julkinen hyödyke. Ja tässä on esitetty myös ajatuksia markkinoiden vaikutuksesta. Bolognan prosessi lähti tähän suuntaan ja tässä juuri nämä esittämäni lauseet löytyvät tuolta Polonian tekstistä myös. Tässä puhutaan tietysti myös yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta ja tasa-arvoisesta opiskeluun pääsystä. Se on mukana näissä kaikissa tiedonannoissa Bolonian prosessissa. Ja täytyy huomauttaa, että me olemme kuitenkin aika kaukana eh, sopivista riittävistä tuloksista, eli emme ole ollenkaan vielä saavuttaneet tätä tavoitetta. Ja tätä minä sitten hivenen käsittelen tässä seuraavassa kuvassa, niin se on otettu Euridisen tilastoista. Ja tästä voidaan havaita, että maat, joissa suurin osa saa stipendejä tai, ja sitten alhaalla niitä, jotka saavat niitä vähemmän. Ja sitten vasemmalla on niitä, jotka maksavat vähi, joissa maissa maksetaan vähiten opiskelumaksuja ja oikealla sitten niitä, jotka maksavat eniten opintomaksuja. Tässä näette, mikä on suosituin, eli tässä on suuri määrä valtioita, joissa vähi, hyvin pieni määrä saa no, tuokaisen stipendin ja suurin osa sitten maksaa opiskelut. Ja sitten taas toisinpäin tässä kuvassa on tilanne päinvastoin. Minun mielestäni tämä on selkeä osoitus tästä yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta ja siitä, että sen eteen on vielä kovasti tehtävä enemmän töitä. No en puutu tähän elinikäiseen oppimiseen. Sanon pari sanaa työllistyvyydestä tietysti on hyvin paljonkin vaikeuksia tässä kysymyksessä kansainvälisen kriisin vuoksi, mutta huomauttaisin, että meidän täytyy myös vielä pyrkiä saamaan eteenpäin tätä kandidaatin tutkintoa, koska monissa valtioissa tämä on äh, tämä alempi korkeakoulututkinto aika uusi asia ja sitä täytyy nyt sitten muuttamaan. Joissain valtioissa tämä on ollut jo kymmeniä vuosia olemassa, mutta joissain se on uutta. Ja professori Winkler sanoi Viinissä, kun olimme yliopistojen kokouksessa, hän sanoi Bolonian prosessista, että kandidaatiin tutkinnon suorittaneiden työllistettävyys on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Myös siitä syystä, että myös julkinen hallinto Eh, julkiset, julkisen palvelun yksiköt eivät aina hyväksy eivätkä arvosta tätä tutkintoa, joten tässä on selvää selvästä arvostuspolitiikasta kyse ja siihen tosiaankin täytyy nyt puuttua ja asettaa se etusia kysymykseksi tulevina vuosina. Näitä kaikkia kysymyksiä joka tapauksessa sitten käydään läpi ja ne ovat juuri pääkysymyksiä tulevina kymmeninä vuosina. Tämä käy läpi tuosta, ilmi tuosta Luvanin tekstistä. Sitten jatkan. Tämä kohta on myös hyvin tärkeää Eli siis se, että ei ole riittävää, riittävästi saatu aikaan vielä sitä, että opettajat myös uskoisivat sen, mikä näissä teksteissä on esitetty pääperiaatteiksi, ja vaikka he hyväksyvätkin nämä lauseet. Eli tässä täytyy nyt pyrkiä nimenomaan keskittymään opiskelijoihin eikä vain luennoitsijoihin. Ja tämä on hyväksytty perusperiaatteeksi. Ja näin täytyy myös tuoda joustavuutta tuohon opintosuunnitelmaan, jotta voidaan auttaa yksilökohtaisia kykyjä kehittymään ja myös kasvattamaan liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Ja tässä voidaan käyttää Dublinin kuvaajia ja opintoviikkojärjestelmää, jotta saadaan selkeät standardit ja suuntaviivat täytettyä. Tämä on tuossa Luvanin tekstissä myös ilmen, il, käy ilmi, että kaikki yliopisto-opettajat eivät ole vielä käytännössä tätä pystyneet toteuttamaan, vaikka hyväksyvätkin sen sinänsä. Eli tämä täytyy saada näiden instituutioiden varsinaiseen käytäntöön toimintaan ja, ja varmaankin ymmärsin puheenjohtajan alkuperää pu, alkupuheenvuorosta, että meidän täytyisi toimia enemmän myös yliopistojen opettajien kouluttamiseen tähän suuntaan. Näin, ja näin sitten tämän pitäisi olla yksi niistä vaatimuksista, pätevyysvaatimuksista, joita opettajilla on. Eli tässä ei ole pelkästään kyse siitä, että tämä opettaminen koskee vain heitä, vaan tässä täytyisi pystyä myös valmistamaan opiskelijoita ja käyttämään uusia metodologioita ja uusia uudistuksia opettamisessa oppilaiden hyväksi, opiskelijoiden hyväksi. No siis, kuten sanoin, kuulemme elinikäisestä oppimisesta vielä. Hetkinen. No niin, tässä nyt mennään. Ei, eli en puhu tästä liikkuvuudestakaan sen enempää. No, en minä nyt oikein osaa löytää näitä kuvia täältä koneelta. Joka tapauksessa halusin sanoa vielä muutaman sanan tästä opintosuunnitelman joustavuudesta, joka on yksi perustavanlaatuisista tekijöistä liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä, koska jos ei pystytä takaamaan sitä, että opintosuunnitelma vastaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita, niin silloin elinikäistä oppimista ja liikkuvuutta on vaikea myös edistää. Nämä ilmenevät tuosta Luvänin tekstistä. Vielä meillä on myös tuossa tekstissä näistä eri työkaluista puhetta, ei pelkästään tavoitteista tai muusta sellaisesta, mutta tässä puhutaan muun muassa tietojen keräämisestä ja itsenäisestä arvioinnista, eli arvi, Polonian prosessin arviointimahdollisuuksista ja myös puhutaan siitä, että tämä arviointi täytyisi saada hoidettua järkevällä tavalla, kun tietoa on riittävästi saatu kerättyä jatkuvalla tavalla eri valtioista. Eli tämän pitäisi olla tavoitteena Euroopan unionissa ja komissiossa, jotta voitaisiin saada tällainen selkeä tiedonkeruujärjestelmä. Se ei tietysti ole yksinkertaista. Myös valtion sisälläkään tietoa, tiedon kerääminen voi olla vaikeaa, ja, mutta tämä on joka tapauksessa on hyvin tärkeä asia ja seuraavan 50 vuoden aikana me haluaisimme myös tätä tietoa paremmin kerätä ja arvioida. Toi, vielä yksi kohta on sitten tämä monialainen avoimuus, työkalupaketti, ja se liittyy tähän eri arvostelujärjestelmään ja enkä puutu siihen sen kummallisemmin, mutta joka tapauksessa monet arvostelujärjestelmät vaikuttavat yliopistojen politiikkaan ja niissä keskitytään ainoastaan vain joihinkin asioihin eikä välttämättä puututa juuri siihen, miten yliopistot, mitä yliopistot ovat saaneet aikaiseksi nimenomaan paremman yhteiskunnallisen ulottuvuuden takaamiseksi. Eli tällä, tätä, täytyy, näitä, tätä välinettä tulee käyttää ja sen pitäisi olla yksi etusia kysymys ja väline arvioidessamme yliopistojen tutkimustuloksia, mutta myös muiden tavoitteiden ja muiden tehtävien täyttämistä, joihin yliopistot mahdollisesti ovat päätyneet. Nyt sitten vielä lopuksi, kun minä luulen käyttäneen jo aikani loppuun, että vielä ei ole riittävästi eri tekijöiden ja toimijoiden välistä yhteen toimivuutta ja koordinointia, varsinkaan unionin ja valtioiden välistä yhteistyötä. Ja tässä erityisesti muistuttaisin, että on kaksi erilaista pätevyysjärjestelmää, tämä eurooppalainen järjestelmä, puitteisto, joka on luotu elinikäistä oppimista varten ja sitä ei valitettavasti ole tehty yhdessä näin tämän Dublinin järjestelmän kautta, joka on hyväksytty tasoille 6, 7 ja 8, mutta se ei kuitenkaan sitten vastaa kandidaatimaisterin ja tohtorin tutkintoa keskenään. Eli tässä nyt ei vielä ole tällaista yhteentoimivuutta. Jotkut yliopistot tahtoisivat että elinikäiseen tai oppimista varten niiden omat tutkintoarvosanat voisivat auttaa, mutta niiden toimivuus sitten todellisuudessa on hankalaa ja tähän täytyy todella puuttua koordinoidussa mielessä enemmän. Kiitoksia. Vielen Dank. Suuret kiitokset. Puhuitte täydestä sydämestänne. Miten tämä nyt englanniksi sitten sanotaankin, toteaa puheenjohtaja. Niin, seuraavaksi meillä on sitten herra O'Sullivan, korkea koulutusviranomainen Irlannista. Te saatte puheenvuoron, professori. Mikro, mikro, mikro, mikro. Mikki, mikki, mikki. Good morning, thank you very which means and Niin, hyvää huomenta ihan virallisella omalla kotimaisellani. Niin, otsakkeeni oli alkuun, mitä olemme Irlannissa oppineet, mutta ehkäpä tämä, tässä pitäisi sanoa, mitkä ovat meidän kokemuksemme. Ehkäpä pieni kansallinen katsaus menneisyyteen koulutushan historiallisesti on ollut keskeinen toimintakenttä ja syynä on se, että perinteisesti hän Irlanti ei ole ollut kovinkaan ö, omavaran ja se ö, johti siihen, että kansalaisten oli kouluttaututtava, jotta pystyivät parantamaan elintasoaan ja liikkuvuuttakin on vaalittu. Monet käy, ovat käyneet äh, rajojen ulkopuolella ja tämä liikkuvuus on parantanut omalta osaltaan myöskin koulutustasoa ja äh, ihmisten elintason näkymiä ja tähän haasteeseen, tarjoutuneeseen haasteeseen irlantilaiset ovat tarjoutuneet. Ja haluaisin tässä osoittaa kaavan avulla, missä määrin toisen asteen opintojen määrä on kasvanut 90-luvulla 2000 asti. Tässä oli tämmöinen huippu sen jälkeen. Opintomäärät ovat laskeneet, mutta nyt se on taas pienessä nousussa ja tämä on johtanut omalta osaltaan siihen, että korkeakouluasteen osuus on kasvanut, eli 65 prosenttia 18 vuotiaista siirtyy korkean asteen oppilaitokseen. Lisäksi mainittakoon ja tämän kaavion avulla osoitettakoon, että korkeaoppilaitokset toimivat eri maissa eri tavalla, koska he reagoivat kansallisiin, historiallisiin, kulttuurillisiin tarpeisiin. Jos katsotaan korkeakoulutusta, niin siellä on olemassa suuria haasteita, yhteisiä intressejä, mutta löytyy sieltä myöskin äh, eroavaisuuksia, yksittäisiä tarpeita, joihin heidän on reagoitava, ja Irlanti ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus, kuten sanottiin korkeakouluasteessa opiskelijat on enemmän kuin muualla keskimäärin. Mitä tulee liikkuvuuteen, niin meillä on yhtäältä tämä länsimainen lähestymistapa, jossa siirrytään Yhdysvaltoihin, Englantiin, eli englanninkielisiin maihin. Sieltä löytyy paljon irlantilaisia opiskelijoita, mutta nyt on siirretty myöskin äh, Manner-Eurooppaan. 70-luvulla miljoonat menivät Eurooppaan ja sen jälkeen ihmiset siirtyivät vastakkaisen suuntaan, joten tässä on tämä tilanne, joka on tämä niin sanottu Boston-Berliini-akseli. Kun Irlanti liittyi 99 Bolognan prosessiin, se oli ensimmäisten allekirjoittajien joukossa, niin meidän korkeakoulutusasteemme oli Bolonian ajatusten mukainen. Meiltä löytyy jo tämä kolmiasteinen järjestelmä ja me olemme jo ottaneet käyttöön tällaisia laadunvarmistusmenetelmiä. Ja olemme huomanneet myöskin tämän sosiaalin, sosiaalisen ulottuvuuden ja järjestelmämme on muutettu hyvin nopean tahtiin. Irlanti on ehkä edennyt nopeammin kuin muut Bologna-prosessin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta se ei ole vaikuttanut kovin suuressa määrin korkeakoulutusopintojärjestelmäämme, mutta se ei johdu ainoastaan siitä, että meidän järjestelmämme oli pitkälti samansuuntainen kuin mitä Bolognan prosessissa ehdotettiin ja me olemme edelleenkin tällä samalla tiellä. Korkeasteen koulutuksen prioriteetit Bolognan prosessissa ovat pysyneet samoina kuin kansallisella tasolla meillä ainakin on ollut, joten tässä on olemassa selviä symmetria nähtävissä. kymmenen vuoden ajan meillä on tällainen kymmenen asteen tutkintojärjestelmä, johon kuuluu, kuuluvat kaikki eri opintotasot ihan tuonne korkeampaan koulutukseen, niin kuin Bolognan prosessin mukaisestikin pitäisi toimia. Otetaan muutama muukin esimerkki meidän kokemuksistamme. Eli valtion tuki tämän tyyppiseen toimintaan ja se näkyy siinä, että monia virastoja on perustettu, jotka ovat vastuussa näistä tutkintotodistuksista, muista kvalifikaatioiden hyväksymisestä. Meitä löytyy myöskin kansallinen yksikkö, joka huolehtii siitä, että sosiaalistaloudellisista heikompiosaisista osaisista ryhmistä myöskin päästään ponnekkaasti koulutuksen tielle ja vammaisten hyvästi, hyväksi tehdään eri järjestöjen kautta työtä. Ja tämä on erittäin tärkeää työtä. Yhtä lailla tärkeää on tämä kansallinen tuki jotta näihin Bolognan prosessin asettamiin tavoitteisiin voidaan päästä. Ja sitten mitä tulee Erasmuksen varsinaisena mobiliteetin tyyssijana, niin vuodesta 1987 me olemme osallistuneet tähän toimintaan ja tuki kasvaa kasvamistaan ja siihen palaan myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten me panostamme myöskin tutkimustoimintaan ja muuhun vastaavaan ja tutkitodistuksen vastavuoroisen tunnustamiseen. Ja korostettakoon vielä, että Kun asukasluvultaan me olemme pieni maa ja oppilaitoksiakin on vähän, niin tämä prosessi on edennyt hyvin nopeasti. Meillä on joustava järjestelmä, joka hyvinkin nopeasti voi reagoida kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Joten koko Bolognan prosessin aikana, viimeisen 12 vuoden aikana, on pyritty korkea-asteen oppilaitoksissa vastaamaan näihin muutostarpeisiin. muutamia esimerkkejä tästä liikkuvuuskysymyksestä, koska se on yksi keskeisimmistä tavoitteista myöskin Eurooppa 2020 strategiassa ja komission erinäisistä asiakirjoistakin tämä liikkuvuus korostuu. Ja Erasmus-ohjelmahan on keskeisin ohjelma, jolla, jonka avulla ihmiset liikkuvat koulutuksen alalla noin 250 000 per vuosi. Ja viisi vuotta sitten Irlannissa tilanne oli oikeastaan päinvastainen, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana, oikeastaan viimeisen viiden vuoden aikana liikkuvuus on kasvanut ja siihen on vaikuttanut muun muassa tämä harjoittelupaikkojen tarjonnan kasvu ja lisäksi myöskin oman yksikköni ponnistelut ongelmien kitkemiseksi liikkuvuuden tieltä. Tietenkin kriisi on vaikuttanut tilanteeseen – mutta positiivisessa mielessä, eli että nuoret lähtevät mielellään ulkomaille koulutuspaikkojen ja työn perään, mutta muitakin plussapuolia tässä on nähtävissä. Ihmiset siis näkevät äh, liikkuvuuden tarjoamat mahdollisuudet eri tasolla ja meidän täytyy varmistaa, että tämä viesti pysyy todellakin ihmisten mielessä hyvinkin kirkkaana ja että kaikki tunnustavat tämän liikkuvuuden merkityksen, erityisesti työnantajat. Ja viimeisen tutkimuksen mukaan reilut 2500-3000 opiskelijaa liikkuu tämän Erasmus-ohjelman kautta vuoteen 2013 mennessä. Ja mitä tulee tähän liikkuvuuteen, niin muutamia trendejä haluaisin teille kuvasta. Liikkuvuus lisääntyy, mutta vaarana on se, että tämä liikkuvuus on hyvin paikallista, joka keskittyy tiettyihin maihin ja tiettyihin opintoaloihin. Kaksi kolmannesta, kaksi kolmannesta opiskelijoista siirtyvät neljään maahan. Ongelmana on ollut tämän toisen vierankielen oppimiskysymys. Se aiheuttaa tietyille opiskelijoille liikkuvuuteen liittyviä ongelmia – ja estää heitä oppimasta uusia asioita vieraissa maissa, kun näitä opintoja on vain tietyllä kielellä tarjolla. Pieniä muutoksia on tapahtunut myöskin harjoittelupaikkojen osalta, mutta se, että UK on tässä ykkösenä, niin se johtuu siitä, että historiallistikin syistä mm, tämä mm, kansantaloustiede ja yritystoiminta on ollut suosituin opintoalaa. Ja loppuksi haluaisin todeta vielä sen verran, että meidän korkean asteen opintojärjestelmä pyrkii huomioimaan Irlannin tulevaisuuden näkymät ja esitetyt tavoitteet vuoteen 2013 mennessä. Me olemme todenneet, että taloudellisen uudistumisprosessin kannalta korkeakoulutusjärjestelmän merkitys on keskeinen. Erityisen tärkeänä on se, että juuri opiskelijat saavat laadukasta koulutusta käyttöönsä uusia taitoja opitaan, viestintätaitoja opitaan, luovuutta, tuetaan ja sitä kautta parannetaan työllistymismahdollisuutta ja sitä kautta yritetään myöskin sanoa, että liikkuvuuden kautta tilanne paranee. Meidän on parannettava tietenkin kielellistä osaamistamme ja myöskin osaamistamme muilla aloilla, kuten Erasmus, Tempus, Marie Curie ja muilla aloilla, eli Nämä kaikki korkean asteen koulutukseen liittyvät toiminta-alat täytyy linkittää toisensa, mutta kyllä meidän hallituksemme on todellakin ponnekkaasti tätä linkitystä tukemassa. Kiitoksia oikein paljon. Suuret kiitokset herra O'Sullivan. Minulla on vain yksi pieni kysymys. En ymmärrä, mitä tarkoittaa tämä studies tai placements. Mikä näiden ero on? Erasmus niin Erasmus-ohjelman mukaanhan opiskelijat voivat opiskella toisessa korkean asteen oppilaitoksessa, toisessa EU-maassa, 3-12 kuukauden ajan. Toisaalta heillä on se mahdollisuus toimia harjoittelijana jossain yrityksessä tai valtionhallinnossa Eli he ikään kuin opiskelevat harjoittelijana. Siitä tässä on kyse. Kiitoksia oikein paljon. Me emme tätä ymmärtäneet, että siksi kysymme. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi meillä on sitten seuraava puhuja, professori Markku Mattila. Arvoisa puheenjohtaja, hyvää huomenta. Me on hienoa, että minä saan nyt tämän esityksen pitää, tämän asiantuntijaesityksen liittyen parempaan synergiaan eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja tutkimusalueen välillä. Eurooppa 22 strategian tarkoituksena on saada aikaan älykästä ja kestävää kasvua. Siellä, missä kasvu pohjautuu tietoon ja innovaatioon. Strategian sydämessä on tietoon pohjautuva kolmio, joka sisältää linkkejä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation välillä. On selvää, että Eurooppa, Euroopan pitää investoida kasvaviin synergioihin tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiopolitiikan välillä. No, mikä nyt sitten on eurooppalainen tutkimusalue? Eurooppalainen tutkimusalue, konsepti on sellainen, että sitä on käytetty noin kymmenen vuoden ajan. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen sillä on nyt vihdoin oikeusperusta ja tämä on hyvin tärkeä asia. Tutkimusalue tarkoittaa sitä, että voidaan paremmin käyttää inhimillisiä ja taloudellisia resursseja tutkimukseen. Päätavoite on poistaa esteitä rajat ylittävältä tutkimukselta ja näin mahdollista Euroopalle, että se on kilpailukykyisempi maailmanlaajuisella tutkimusalueella. On lukuisia synergioita näiden kahden alueen välillä. Ensinnäkin korkeakoulutusinstituutiot ovat tärkeimmät osapuolet molemmissa. Euroopan tutkimusalue ja korkeakoulutusalue jakavat samat ydintavoitteet. Tarkoituksena on vahvistaa globaalia kilpailukykyä ja yliopistojen tasoa tutkimusyliopistoissa on sellainen, että sillä on vahva vaikutus talouden, kilpailukykyyn, kasvuun ja myöskin yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Se tarjoaa meille eh, inhimillistä pääomaa, voimme vaalia sitä ja näin pystymme myöskin vastaamaan suuriin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Yksi tapa saavuttaa tämä tavoite on parantaa laatua. Eurooppalainen tutkimusalue eh, tukee kor- hyvin korkeatasoista tutkimusta ja tämä, tässä laatu on äärimmäisen tärkeä korkeakoulutusinstituutiossa. Miten ne näissä rankingeissa eh, menestyvät liittyy nimenomaan tähän tutkimuksen laatuun. Tutkimusalueen sisällä tutkimuksen puiteohjelma, Euroopan neuvosto ja kansalliset rahoituslaitokset, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia, josta minä tulen, tutkivat ainoastaan kaikkein laadukkainta tutkimustyötä. Yliopisto ei voi tarjota laatuista ja houkuttelevaa koulutusta maailmanlaajuisesti, ellei se myöskin tarjoa hyvin korkeatasoista tutkimusta ja myöskin hyviä tutkimusfasiliteetteja. Toinen yhteinen tavoite on se, että pyritään parantamaan tiedon siirtoa näiden korkeakoulutusyritysten tai järjestöjen ja yhteiskunnan välillä. Haaste tässä on kehittää uusia lähestymistapoja ja rakenteita, jotta uusimmat tutkimustulokset olisivat hyvin laajasti eri toimijoiden käytettävissä. Tällaiset rakenteet ovat jo tekeillä Suomessa esimerkiksi on perustettu tutkimusklusteri tärkeimmillä teollisuuden ja talouden aloilla. Nämä ovat strategisia keskuksia innovaatiolle, tutkimustyölle ja ne toimivat aktiivisesti teollisuuden ja akatemialaitosten välillä kanssa. Nämä keskuste, keskukset ovat myöskin linkittyneitä tohtorin koulutusjärjestöihin, järjestelmiin yliopistoissa. Toinen hyvä esimerkki eh, eurooppalaisen tutkimusalueen menestyksestä tässä kohdin on innovaatio ja teknologia-innovaatio, joka on perustettu vuonna 2008. EIT eh, on tehokas linkki koulutuksen, innovaation ja tutkimuksen välillä, ja näin tieto voi vapaasti liikkua. Se tarjoaa maisteri- ja tohtoriohjelmia siihen sisältyy sekä tutkimus- ja taloustoimijoita, yrittäjyys, innovaatio ja riskinhallinta ovat myöskin mukana. Se edistää myöskin ala, alojen välistä liikkuvuutta ja työllisyyttä. Tämän lisäksi yksi instituutin vahvuuksista on se, että se on kasvattanut tohtori, tutkimusta jo olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien ympärille. No se haaste, joka eurooppalaisella korkeakoulutusalueella yliopistossa on, löytää muita tämänkaltaisia aloitteita. Yliopistothan ovat merkittävässä asemassa tutkimuspohjaisen innovaation luomisessa. Ainoastaan tutkimuspohjainen innovaatio voi kasvattaa tilan työllisyyttä ja muutenkin parantaa tilannetta Euroopassa. Eurooppalainen tutkimusalue ja korkeakoulutusalue, niillä on samat prioriteetit myöskin ajatellen tohtorin tutkintoja. Korkeakoulujen täytyy vahvistaa tohtorikoulutuksen houkuttelevuutta ihmisten keskuudessa – tohtorikoulutus on ainoastaan mahdollista, jos opiskelijat osallistuvat korkealaatuisiin tutkimustehtäviin, joita myöskin tämä tutkimus tukee, jotta voidaan varmistaa tohtoriasiantuntijoiden kouluttaminen, joilla on hyvin paljon monimutkaista tietämystä, on tärkeää. Tässä kontekstissa pidän erittäin hyvänä niitä uusia periaatteita, jotka liittyvät innovatiivisen tohtorin koulutukseen liikkuvuus, tutkimuksen liikkuvuus ja tutkijoiden liikkuvuus yliopistojen välillä, julkishallinnon ja yritysten välillä on loistava ja tärkeä tapa parantaa ammattitaitoa. Rajat ylittävä yhteistyö myöskin parantaa tiedon kulkua. Näin voidaan luoda myöskin uusia innovointeja ja työpaikkoja. Tässä kontekstissa pidän myöskin hyvänä uutta sektorineutraalia äh, eurooppalaista kenttää tutki, tutkijalle. Kansainvälinen yhteistyö tutkimustyössä myöskin takaa hyvin laadukkaan tuloksen. Liikkuvuudelle on paljon esteitä, niin kuin olemme kuulleet, ja Euroopalla ei ole vielä riittävästi tukirakenteita. Meidän täytyy edistää kansain, välistä yhteistyötä näiden tohtoriohjelmien välillä tutkimusnäkökulmasta ja poistaa esteet yhteisissä tutkimusponnisteluissa. Yhteinen, yhteiset eurooppalaiset tohtoriohjelmat ovat keskiössä, niitä pitäisi perustaa enemmän. Myöskin Erasmus Mundus tohtoriohjelma on hyvä esimerkki tämän kaltaisesta työstä. Ikävä kyllä ainoastaan harvat instituutiot ovat siinä tilanteessa, että voit täysin osallistua siihen. Tutkimuksessa meillä on Marie Curie-toimet. Se on tehokkaasti parantanut kansainvälistä tutkijoiden liikkuvuutta ja myöskin, siinä on myöskin bisnessektori mukana. Euroopan täytyy edelleen laajentaa olemassa olevia liikkuvuusohjelmia sekä koulutuksen että tutkimuksen osalta. No, esimerkki myönteisistä synergioista koulutuksen ja tutkimuksen välillä on myöskin yhteinen Itämerin tutkimusohjelma Bonus. Se on yksi artiklan 185 ohjelmista. EUn strategia Itämeren alueella tähtää siihen, että saadaan parempaa koordinaatiota politiikan tekijöiden ja yritysten välillä 100 miljoonaa euroa. Ja ohjelma pyrkii saavuttamaan tavoitteet koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Bonuksen tarkoituksena on myöskin kasvattaa kansainvälistä tutkimuskoulutusta ja liikkuvuutta Itämeren alueella. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten tohtorin koulutus yliopistoissa voidaan integroida ja toteuttaa pitkän aikavälin tieteellisten tutkimusohjelmien kanssa. No niin, hyvät naiset ja herrat, tässä yhteenvedonomaisesti haluan sanoa, että tutkimus, innovointi ja korkeakoulutus ovat yhteydessä hyvin monilla tavoin ja ne pohjautuvat toistensa vahvuuksiin. Kuitenkin synergioita tarvitaan enemmän. Me olemme vasta alkutaipaleella. Näitä linkkejä on paljon, mutta silti esteitä myöskin vielä on näiden tavoitteiden saavuttamisessa esteitä. Pyritään poistamaan mahdollisimman pian. Kiitoksia. Vielen Dank. Suuret kiitokset, herra professori. Seuraavaksi pääsemme sitten professori Michel Fötrin pariin. Hän on ää, äh, EUSIS LLL-foorumin pääsihteeri. Annan teille nyt puheenvuoron. Euh, le micro, s'il vous plaît. Euh, je vais, je vais peut-être euh, présenter une... Niin, minä eh, esitän tässä nyt toisen tyyppisen tekstin kuin minua edeltävät puhujat. Erityisesti pyrin nyt laajentamaan tätä mietinnän pohjaa erityisesti siksi, että aika usein se lähestymistapa, joka meillä tässä on, keskittyy nuoriin opiskelijoihin, vaikka nykyäänkin voidaan kuitenkin selkeästi havaita, että yliopistoissa on paljon enemmän eri ikäistä opiskelijakuntaa ja sen takia tässä esityksessä niin nyt keskitynkin juuri niihin kaikkiin eri ikäisiin, jotka joita mukana on, ja myös tarpeisiin, joita heillä sitten on. Toiseksi esittelen tietysti myös tuota elinikäisen oppimisen määrittelyä, koska jos me esimerkiksi nyt tässä esittäisimme kysymyksen jokaiselle tässä salissa, niin jokaisella olisi oma määritelmänsä tästä lähestymistavasta ja siitä syystä meidän täytyykin nyt selkiyttää näitä eri käsitteitä ja myös sitä, miten eri yksi, instituutiot ja yksiköt sitten käyttävät näitä eri käsitteitä. Tärkeää yliopistojen kannalta nykyisellään ja tietysti myös talouksiemme kannalta on jo myös se, että yliopisto ei enää ole vain mikään vaihtoehto vaan ja mikään kakkosvaihtoehto, vaan suora taloudellinen tarve meidän länsimaisille valtioillemme ja sen menestyminen nimittäin liittyy tiedon saamiseen ja myös liikkuvuuteen ja sen liikkuvuuden kiihdyttämiseen, erityisesti tutkimusten kannalta, ja myös sitten täytyy saada suurempi joukko väestöstä tämän opinnon, opiskelun piiriin, ja sen takia elinikäinen oppiminen tulee entistä tärkeämmäksi, erityisesti siitä syystä, että yliopisto on tärkein tiedon tuottaja, ja myös siksi, että tässä ollaan ihan ongelmien ytimessä laajemman väestön osan kouluttamisessa, kun puolet väestöstä havittelee korkeakoulututkintoa ja erityisesti yliopistot näitä sitten tarjoavat koko elin, elämän ajan. Eli mitä täytyy nyt sitten pitää tulevaisuuden kuvana erityisesti ammatti polun rakentamista. Ei ajatella, että kyse on yhdestä ainoasta urasta yhden yrityksen tai hallinnon yksikön sisällä, vaan pikemminkin uraa kokoelmasta, jotka se, joka sitten se ura seuraa toinen toistaan. Ja tässä myönteistä on nimenomaan juuri se, että voi kehittää erilaisia ura-alueita mm, jatkuvasti yhtä aikaa ja asteittain. Ja tässä on erityisen merkittävä näiden eri välivaiheiden eh, hallinnoiminen urasta toiseen siirtymisessä ja myös sitten se, että osataan ottaa huomioon kaikki se tieto ja kokemus, jota työntekijät ovat jo keränneet aikaisemmalla työvai- aikaisemmassa työvaiheessaan. Ja kaikki nämä täytyisi pyrkiä ottamaan huomioon. Ja tässä erityisesti nyt sitten puutun yliopistojen yliopistojen osallisuuteen, koska yliopistothan eivät kuulu tämän ulkopuolelle missään tapauksessa. Tässä puhun aikuisista. Se nyt on tietysti ikäkysymys, mutta tarkoitan tässä ihmisiä, jotka ovat näitä peruskoulusta päässeitä vanhempia. Ja tässä puhutaan erityisyksiköistä ja erityisopintoyksiköistä, jotka usein sitten ovat aivan erillisiä yksikköjä tuosta perustutkinnosta lähtien. Ja tässä usein ajat, yliopistot pitävät tätä ikään kuin toissijaisena toimijana, eikä se ole yti, ytimessä eikä keskiössä, eikä etusia ajatuksena ollenkaan kovinkaan monelle yliopistolle. Ja kuitenkin tulevaisuudessa täytyisi keskittää huomio juuri siihen, että yliopistot tarjoaisivat tätä enemmän pitkän aikavälin opetusta opiskelijoille, eli tarjotaan perusalkututkinto, mutta taataan myös opiskelijoille sitten mahdollisuus hetkenä minä hyvänsä elämänsä aikana ammattimaailmasta saapua takaisin lisää tietoja hankkimaan ja myös puhutaan sitten siitä, miten täytyy ehkä muuttaa tätä opintoparadigmaa, eli ei ainoastaan ole kysymys omien tietojen päivittämisestä, vaan saa puhutaan myös uusien tietotaitojen syventämisestä ja, u, ja, ja u, uusi, uuden tiedon hankkimisesta. Eli tämä pitäisi pystyä takaamaan opiskelijoille ja tiettyä jatkuvuutta myös pitäisi tarjota joustavuuden näkökulmasta ja tämän joustavuuden täytyisi nimenomaan toimia silloin, kun opiskelijat ottavat meihin yhteyttä. Ja kuten juuri äsken sanoin, niin tässä erityisesti täytyy täytyisi eh, keskittyä tuohon yliopiston ulkopuolisen maailman tarpeisiin. Tietysti aika äskettäisiäkin aloitteita on ollut, niistäkin juuri puhuttiin, eli Luvälänyvin eh, ministerien tiedonanto huhtikuuta 2009. Meillä on myös eurooppalaisten yliopistojen julkilausuma, joka, jota EUA on, jonka EU on tuottanut, ja myös tuo elinikäinen oppiminen on Bolognan, Bologna 2010 2010 jälkeisen politiikka-alueen merkittävimmistä kysymyksistä ja tuo koulutus ja koulutus ja 2020 strategiassa se on tärkeänä tekijänä ja aikuiskoulutuksessa myös, mutta meillä kuitenkin vielä on hyvinkin paljon tehtävää, jotta saamme nämä kauniit sanat käytännön toimiksi. Tietysti jotakin tuloksia on jo olemassa ja tässä erityisesti puuttuisin siihen, että 23, 35 prosenttia vuonna 2003, kuuden vuoden päästä 39 prosenttia, tämä on aika pieni prosentin muuttuminen, mutta kuitenkin jotain on saatu aikaiseksi, mutta tämä liittyy myös siihen määritelmäongelmaan, eli määritelmää ei ole olemassa selkeää tästä elinikäisestä oppimisesta, ja siksi sitä on vaikea myös prosentuoida. Ja tietysti on erilaisia hankkeita, joita eurooppalainen korkeakouluverkosto on tuottanut, koostunut ja ne tuovat sitten tietysti lisätietoa meille, hyödyllistä lisätietoa korkeakouluopetuksesta. No, tässä voidaan nähdä ikään kuin kolme erilaista eh, elinikäisen oppimisen tasoa eh, yliopistoissa. Ensiksikin puutuisiin yliopistoihin, jo, jo, tämä on tällainen adaptatiivinen vaihe, eli elinikäinen oppiminen on hyvin suuressa määrin yliopistoja erityisyksiköiden hallussa, eikä se kuulu tuonne ytimeen ja keskiöön. Ja tämä elinikäinen oppiminen ajat, tuonne, sisäytetään tuonne jatkokoulutukseen tai sitten ammatilliseen jatkokoulutukseen. Tässä haasteena on erityisesti nykyisellään se, että aika pieni osa yliopistoista tällä erää on päässyt eurooppalaiselle tasolle eh, tässä järjestäytymisvaiheessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pyritään yhtäaikaisesti miettimään tuota alkuperäistä perustutkintokoulutusta ja jatkokoulutusta ja tutkimusta, kaikkia näitä yhdessä, koska kaikki nämä yhdessä nimenomaan luovat Euroopan yliopistojen varsinaisen roolin ja myös luovat tämän elinikäisen oppimisen instituution sinänsä. Ja meidän täytyy tässä tietysti ottaa huomioon tuo äsken mainitsemani joustavuus, mutta myös väestön sekoittaminen uusien yksiköiden luomiseksi, erityisesti uran rakentamisen suuntaan ja myös kokemuksen validoimiseksi tulevaa ammatinharjoittamista varten. Tässä voidaan nähdä myös kolmas vaihe tässä tämän päivän vaiheessa, eli nyt Euroopan tasolla ei tätä vaihetta mielestäni kukaan vielä ole saavuttanut. Jotkut vähän jo sinne pyrkivät, mutta ei siellä ei varsinaisesti vielä mikään ole. Eli päästäisiin sellaiseen yliopistoon, jossa elinikäinen oppiminen olisi sitten yliopiston omassa kulttuurissa ja siis siellä keskiössä. Ja kaikki, koko henkilökunta ja kaikki sen yliopiston toiminta ottaisi tämän elinikäisen oppimisen huomioon. Tässä erityisesti nyt puhuisin siitä, että elinikäinen oppiminen voi voi tietysti johtaa yliopistojen e, e, tutkimuksen kehittämiseen ja myös e, sitten tällaisten osaamiskeskusten kehittämiseen. Tässä lopuksi tulevien vuosien haasteista vielä mainitsisin muutaman. Eli tässä täytyy toimia yhtä aikaa ja nämä perusyliopiston perinteiset ajatukset saada mukaan, eli siis peruskoulutus, jatkokoulutus ja tutkimus yhteen. Ja tässä lähestymistavassa on huomautettu, huomattava, että täytyy keskittyä nimenomaan opiskelijaan ja muistaa, että tässä täytyy nimenomaan opiskelijan uraa kehitystä tukea. Ja tässä täytyy myös huomata, että koko henkilökunta, ei pelkästään opetushenkilökunta, vaan koko henkilökunta jo pitää, on kyse sitten hallinnollisesta vastuusta tai muusta mukaan tähän työhön. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että meidän opiskelijamme voivat koko elämänsä ajan sitten pystyä ottamaan tästä, saamaan tästä hyötyä. Ja täytyy pyrkiä ymmärtämään kaikkia tilanteita, joita elämässä tulee vastaan. Ja tietysti myös viemään tämä, tätä tietoa ja taitoja vie yhteiskunnan suuntaan, koska yliopisto ei tietenkään voi olla eristäytynyt mihin, mihinkään omaan lokeroonsa. Kiitokset. Kiitokset teille, Fötri. Ja nyt sitten käymme keskustelua. Kuka haluaa puheenvuoron lyhykäisesti, ei mitään pitkiä pulinoita. Kollega Paljadelli. Hän puhuu kreikkaa aikaa, käyttäkääpä kuulokkeita. Kiitokset, puheenjohtaja. Minä olen kovasti iloinen siitä, että saan olla täällä hyvin kiinnostavassa keskustelussa mukana, erityisesti kun miet- tätä uutta lainsäädäntöä kehitellään ja hyväksytään. Ja se onkin hyväksytty suurella määrä enemmistöllä. Me elämme tietysti nyt juuri paraikaa tätä kriisiaikaa ja se vaikuttaa kovasti myös opetukseen ja koulutukseen, se on selvää. Ja minun mieleni tuleekin seuraava kysymys, eurooppalaiset yliopistot noudattavat anglosaksista perintöä pitkälti, ja onko osa tästä eurooppalaisesta kriisistä ja maailmanlaajuisesta kriisistä tietysti linkittynyt juuri tähän anglosaksiseen malliin. Juuri äskettäin julkaistiin teos, jossa nimenomaan puhutaan Ähm, humanististen tieteiden vaikutuksesta demokratiakehitykseen. Ja tässä mietinkin juuri nyt aluksi sitä, pitäisikö korkeakoulutus asioissa ja eurooppalaisessa tutkimus alueessa määritellä paremmin kaikki tarpeet? Onko niitä riittävästi vielä määritelty? Tarvitsemmeko me mahdollisesti myös tulosten arviointijärjestelmää yliopistoja varten, eurooppalaisia yhteisiä kriteerejä esimerkiksi. Jo on tietysti olemassa erinäisiä epäilyjä siitä, mitä nämä tutkinnot ovat ja mitä niiden tulokset oikeastaan ovat. Eli tarvittaisiin tällainen yhteinen arviointijärjestelmä ja tuon järjestelmän pitäisi ottaa huomioon nuo kulttuurinäkemykset, varsinkin kun puhutaan äsken humanistisista tieteistä. Ja sitten toinen kysymys, joka koskee myös meitä kaikkia liittyy tähän innovaatioon. Mikä sen paikka oikeastaan on yliopistoissa nykyisellään? erityisesti yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä täytyisi pyrkiä arvioimaan tilannetta innovaation näkökulmasta. Innovaatiota tarvitaan aina ja myös tutkimuspuolella erityisesti rahoituksenkin takia ja millä tavalla sitten voidaan arvioida näitä tieteellisiä instituutioita, jos ne eivät saa aikaan innovaatioita. Jotkut ohjelmat, humanististen tieteiden ohjelmat eivät esimerkiksi pääse näihin innovaatioihin mukaan, mutta jos ajatellaan vaikkapa antropologiaa, niin onhan sekin oma tieteen lajinsa. Ja jos joitakin sektoreita ei sitten pidetä varsinaisina tieteenaloina, niin varmaankin sitten lannistetaan näistä kiinnostuneet opiskelijat, jos niille ei myönnetä tukea näille aloille. Ja sen takia meidän täytyy tarkkaan käydä läpi koko tieteen käsitettä tutkimuksesta eteenpäin ja innovaation käsitettä myös. Berlanger. Kollega Berlanger. Grazie, presidente. Io Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluan kiittää teitä, sillä te kyllä johdattelitte meidät aivan oikein tähän keskusteluun. Te nostitte esille, että Euroopan komissio on tässä julkaissut tiedonannon tästä aiheesta. Vuonna 2008-2009 keskusteltiin Pakin mietinnön kohdalla, mutta kävi ilmi, että tässä kohdin pitäisi tai tarvittaisiin päivittämistä, varsinkin kun ajatellaan Bolonian prosessia ja koko korkeakoulujärjestelmää totta kai tällä välin on läpikäyty tämä talouskriisi, ja nyt pyritään saamaan sitten ikään kuin lisää Eurooppaa. Yliopistot eivät enää voi toimia yksin erille, erillään. Ei ole hyvä, että jäsenvaltiot tässä ikään kuin rinnakkain juoksevat eteenpäin, ja tästä syystä täytyy löytää jotakin, jonka avulla integraatio voi tapahtua myöskin korkeakoulupuolella. Ja tässä aivan oikein ehdotettiin linkkiä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja tutkimusalueen välillä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että integraation avulla täytyy sitten myöskin kohdentaa ajatuksensa toisella tavoin. Meillä on uudet tavoitteet. Sisämarkkinoita ei voida edistää ellei myöskin yhtenäisiä sisämarkkinoita edistetä rakentavalla tavalla. Me tarvitsemme yhtenäiset työmarkkinat. Jos esimerkiksi opiskelija päättää opintonsa, saa tutkinnon jostakin maasta, niin sitten sen täytyisi olla voimassa myöskin muissa maissa, koska nykyään näin ei todellakaan ole riittävästi ei käytetä vielä energiaa, jotta mentäisiin tehokkaammin kohti tätä suuntaa. Eurooppalainen korkeakoulutusalue on saatu aikaiseksi, mutta korkeakoulut on kyllä jätetty hiukan oman onnensa nojaan. Niitä ei ole tuettu mitenkään erityisemmin. Ja on tärkeää, että me keskustelemme näistä aiheista tuon kyseisen mietinnön pohjalta. Tämä on myöskin komission tiedonannon tavoite tässä pyydetään, että kaikki yksiköt todellakin ryhtyisivät toimiin. Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tukitoimiin, jotta he voisivat edistää Bolonian prosessia. Niiden täytyy lähentyä toisiaan, Euroopan unioni ei nyt tässä ole mitenkään suoraan vastuussa näistä kysymyksistä, mutta silläkin on omat tehtävänsä. EUnkin tulisi asettaa konkreettiset tavoitteet, jotta tätä prosessia voitaisiin jatkossakin tukea. No tässä luetteloitiin tiettyjä asioita ja on erittäin tärkeää, että tämä bachelor ymmärretään oikein. Tämähän on uudistus, eli siis koulutus, joka kestää vain kolme vuotta eikä viisi. Ja tästä syystä myöskin yhteiskunta yhteiskunnan täytyy myöskin työllistettävyyteen lisää, yhdistää tämä alempi korkeakoulututkinto. Tätä ei ole kaikissa maissa otettu riittävässä määrin huomioon. Me tarvitsemme myöskin yhtenäisen laadun arviointijärjestelmän, koska myöskin tämä tunnustaminen riippuu siitä, miten luotetaan. Jos esimerkiksi joku on opiskellut lääketiedettä Italiassa ja lähtee Ranskaan, ja jos sitten uskoo, että että italialainen lääketieteen tutkinto ei ole hyvä, niin eihän henkilö sitten löydä Ranskasta töitä. Siis kaikki perustuu vastavuoroiseen luottamukseen. Tästä syystä laatua täytyy vahvistaa. Nämä ovat tärkeimmät aspektit. Sitten vielä lopuksi yliopistot, maat, Euroopan unionin täytyy tehdä dosenteille EU-ssa selväksi se, että Bolonian prosessi ja eurooppalainen korkeakoulutusalue muuttaa yliopistoja merkittävällä tavalla. Kyse ei ole mistään teknisestä mukauttamisesta, vaan kyse on yliopistojen tavoitteiden asettelusta ja siitä tavasta, miten siellä opiskellaan siellä yliopistossa. Tässä meidän täytyy vielä edistää tilannetta. Kiitoksia kollega Berlinger. Sean Kelly. Thank you very much, Madam Chair. And thank... Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia, erityisesti herra O'Sullivania näistä alustuksista. Nämä no, olivat erittäin mielenkiintoisia alustuksia, mutta täällä ei puututtu niihin ongelmiin, joita puheenjohtaja alustuksessa otti esille. Liikkuvuuskysymys, ja, ja tämänhetkinen tilanne työllisyysmarkkinoilla. Meidän on tällä saralla tehtävä hartiavoimin töitä, jos haluamme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Haluaisin ottaa esille seuraavia seikkoja. Voisivatkohan panelistit sanoa, että oletteko sitä mieltä, että olemme päässeet eteenpäin näiden oppilaitosten opetustarjonnan suhteen siinä mielessä, että ovatko ne yhteneväiset esimerkiksi yritysmaailman tarpeiden kanssa, eli huomioidaanko yritysmaailman tarpeet ja jos niin, niin millä tavalla. Sitten toinen kysymys. Yleensähän korkea koulutus, alalla keskitytään lähinnä siihen, mitä opintojen aikana saadaan aikaiseksi, eikä niinkään siihen, mitä opintojen jälkeen tehdään, joten ö, yritetäänkö ylipäätään katsoa, mitä opintojen päättymisen jälkeen opiskelijat ovat saaneet aikaiseksi, koska sitä vartenhan he opiskelevat. On tietenkin selvää, että tutkimustyötä voi tehdä kotona tai missä vaan, mutta te sanoitte aivan oikeutetusti, että meidän pitää tarkastella juuri opiskelijoita, miten he etenevät opinnoissaan ja opintojen jälkeen, ja miten he voi yliopistot ja koulutuslaitokset voivat varmistaa, että opiskelijoiden tietotaitotaso kasvaa. On valitettavaa, että omassa maassani huippuyliopistojen rank sijoitukset huononivat viime vuonna ja, ja nyt kysyisinkin uudemman kerran panelisteilta, mitä olette mieltä tästä ranking-järjestelmästä ja voidaanko tässä kuitenkin vaalia tietynlaista ö, objektiivisuutta, koska muuten tässä ö, ajaudutaan melkoisiin ongelmiin – ja siitä nyt ei tietenkään ole mitään hyötyä yhtään kellekään, joten ongelmia saattaa esiintyä, objektiivisuuden puutetta saattaa ilmetä, mutta ehkäpä tämän tyyppisiin ongelmiin voitaisiin puuttua ja että tämä ranking-järjestelmä toimisi hyvin ja siitä olisi hyötyä kaikille. Kiitoksia. Costa. Kiitoksia sitten Silvia Kosta. Grazie Presidente, credo sia molto interessante questo. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä kuulemistilaisuus on harvinaislaatuisen kiinnostava. Tässä komission tiedonannossa mainitaan parlamentin julkilausumasta ja tämä kuulemistilaisuus toki on järjestetään myös tuon tekstin aikaansaamiseksi. Erityisesti nyt puhuisin elinikäisen oppimisen tavoitteista. Meidän täytyy keskittää uudelleen kaikki nimenomaan yksilöön koulutuskysymyksissä ja Bolonian prosessia täytyy käydä siitä syystä uudelleen läpi eri valossa. yksilön elinikäisen hyötymisen näkökulmasta koulutuksen sisällä. Ja aivan kuten Suomen edustaja sanoikin, niin meillä on olemassa tämä kolmio Eli meidän täytyy keskittyä juuri siihen, että me saamme koulutuksen, innovaation ja tutkimuksen paremmin toinen toisiinsa linkittymään. Ja ensimmäiseksi minä haluaisin esittää seuraavan tyyppisen kysymyksen ja ajatuksen. Yliopistojen täytyy tämän Bolonian prosessin sisällä paljon enemmän tulla arvioiduiksi ja myös perusoikeuksien takaaminen yliopistoopetuksessa on entistä merkittävämpää ja myös parhain parempien tulosten aikaansaamiseksi pätevyyden takaamiseksi ja mielestäni tässä on erityisiä puutteita vielä olemassa. Me tietysti tiedämme, että on olemassa innovaatiopalveluja tarjoavia yksiköitä, mutta joiden on kuitenkin hyvinkin hankala saada tästä yliopistotuotteesta mitään käytännön tulosta aikaan. Ja siitä syystä meidän ehkä olisi pyrittävä löytämään poliittista suuntaviivaa, joka, par, joka linkittäisi myös tämän talon paremmin yliopistotutkimukseen ja myös innovaatioiden varsinaiseen soveltamiseen. On kyse sitten yliopistoista tai sitten niiden erityisistä innovaatioyksiköistä sinänsä liikkuvuus ja pätevyyden tunnistaminen, siinä on olemassa vielä aika paljon esteitä ja karikkoa. Totta kai nämä tulokset nyt jo ovat suhteellisen hyviä, mutta meidän täytyy pohtia eritoten sitä, mikä on Erasmus-ohjelman sisällä vaihtoon lähtevien hyötymissuhde siinä on vielä heikkouksia. Ja sitten tässä yliopistojen arviointi kansallisella tasolla, niin kuin eurooppalaisellakin tasolla, on vielä varsin hankalaa. Siinä pitäisi olla sellaisia tekijöitä mukana, jotka liittyvät määrään ja laatuun ja myös opettajien vaihta, vaihto-ohjelmiin, samoin kuin verkostotoimintaan opettajien välillä. Nämä ovat hyvin merkittäviä tulevaisuuden opiskelijasukupolvissa elinikäisen oppimisen oppimisen sisällä, koska tämä elinikäinen oppiminen nyt jo on hyvin tärkeä kysymys korkeatasoisen opiskelutason saavuttamisessa ja lopputulosten saavuttamisessa. Ja näin meidän täytyisi erityisesti nyt puhua yliopistoista, ei niinkään pelkästään korkeatason koulutuksen näkökulmasta, vaan myös kumppanuuden näkökulmasta ja kumppanuuden luomisesta erinäisiin yrity- suuriin yrityksiin ja muiden yliopistojen välille, välille pitäisi pystyä luomaan tällaista yhtenäistä verkostoa ja tässä tietysti voidaan nyt puhua Euroopan rahoitusmahdollisuuksista, mm, mutta täytyy pyrkiä luomaan niin joustavia puitteistoja, joiden pohjalta yliopistot voivat keksiä uusia keinoja verkostoja luoda ja elinikäistä oppimista luoda. Elinikäistä oppimistahan voidaan luoda hyvinkin monella eri tasolla ja se täytyy myös taata yliopistojen rinnalla. Kiitoksia kollega Berva. Kiitos Keskustelu oli äärimmäisen kiinnostava. Ja kun kuuntelin herra O'Sullivania, niin pohdin sitä, että tässä esityksessä pidettiin englanniksi ja ranskaksi ja olisi ollut hienoa kuulla jotakin esimerkiksi tanskaksi, sloveniaksi tai unkariksi. Ehkä tässä on tämä kieli. Totta kai äh, näiden pienten kielten koulutus ei ole mikään painopiste välttämättä. Erasmus-ohjelma on menestyksekäs sellainen, mutta sukulaiseni Itä-Euroopassa osallistuvat Erasmus-ohjelmaan saksan tai englannin kielen avulla. Ja tämähän on hyvin kaukana tällaista kielellisestä monimuotoisuudesta, koska unkarilaiselle opiskelijalle – tässä on kyllä tiettyjä esteitä ja myöskään pääsy ei ole aivan yhtä hyvää, joten tässä pitäisi ehkä myöskin asettaa painopiste pieniin kieliin, jotka eivät ole niin laajalle levinneitä juuri Erasmus-opiskelijoita ajatellen. Ja haluaisin myöskin kysyä, mitä mieltä asiantuntijat ovat tähän, millaiset mahdollisuudet ovat heidän näkökulmastaan. Minä vastaisin mielelläni teille, mutta en nyt tässä vaiheessa sitä vielä kuitenkaan tee. Tässä on ehkä jonkinnäköinen väärinymmärrys liittyen Erasmukseen. Sitten edustaja Hannibal. Yeah, thank, thank you. And, uh, thanks. Paljon kiitoksia. Kiitokset panelisteille näistä erittäin mielenkiintoisista kommenteista ja alustuksista. Ja on hienoa, että myöskin komission tiedonanto on pöydällä. Nyt, jos koskaan, meillä on mahdollisuus edistää asian käsittelyä. Olen tulkinut asian siten, että korkeakoulutusalueen ja Bolognan prosessin keskeisimpänä tavoitteena on liikkuvuuden lisääminen erityisesti siten, että sisämarkkinoista tulee sen sisämarkkinat. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että tässä tulee olemaan hyötyä koko Euroopalle, mutta suuriakin esteitä on vielä ylitettävänä ja joista on täälläkin jo tänään keskusteltu. Ensinnäkin tutkintojen yhdenvertaisuus, tämä bachelor yhtenä standardina. Tiedän, että joillekin maille tämä on ongelma, jos heillä tällaista bachelor-tutkintoa ei ole. Muillehan tämä on ihan hieno asia ja heillä on sitten toimiva yliopistojärjestelmä valmiina, mutta tiedän, että tähän liittyy myöskin ongelmia, mutta on olemassa muitakin ongelmia, kuten tämä kielellinen ulottuvuus, se on tietenkin aina ongelmana silloin, kun puhutaan yleiseurooppalaisesta lähestymistavasta, eli miten tähän kielelliseen kysymykseen paneudutaan. Ja ongelmana tämä on varmaankin englanninkielisille opiskelijoille, mutta ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, että mitä kieltä käytetään opetuksessa ja erityisesti viittaa tässä vähemmistökielten asemaan. Tähän tulisi paneutua enenevässä määrin. Jos me emme ratkaise tätä kielikysymystä, niin enpä usko, että liikkuvuus olisi sillä tasolla kuin me toivoisimme sen olevan. Lisäksi meidän täytyy pohtia sitä, että miten tämä rahoitus järjestetään. Eurooppalaiset yliopistot rahoittavat omaa toimintaansa eri tavoilla. Ja jos me emme löydä tällaista rajat ylittävää yhtenäistä lähestymistapaa, niin ongelmia tulee aina vain eteen. Toki UKssa on keskusteltu näistä ö, opiskelumaksuista ja muista ratkaisuista. Näistäkin täytyy keskustella, mutta minun mielestäni meidän pitäisi löytää tällainen julkinen rahoitusjärjestelmä ja meidän tulisi pohtia sitä, että miten se käytännössä toteutetaan. Eli miten me sitä kautta vaalimme tätä liikkuvuutta paremmin kuin tällä hetkellä. Ja hienoa on, että ilmeisesti, tai siis valitettavaa on, että tieteen ja teknologian puolella tätä liikkuvuutta ei ole juurikaan olemassa. Ja ehkäpä järkevin ratkaisumalli oli siis se, että tämän Euroopan laajuisen korkea-asteen liikkuvuuden kautta lisäisimme tieteen ja äh, innovaatiotoiminnan esiinmarssia kaikilla Euroopan unionia. Ehkäpä tähänkin meidän tulisi paneutua. Mutta olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa tästä innovaation asemasta. Meidän täytyy tietenkin pystyä arvioimaan sitä, miten me tällä saralla olemme edistyneet ja miten voisimme parantaa tilannetta entisestään. Kiitokset puheenjohtaja ja onnittelut kaikille esittelijöille näistä hyvin kiinnostavista näkemyksistä. Minä haluaisin lyhyesti puuttua muutamiin kohtiin ensiksikin se, tähän viimeisimmän puhujan ajatukseen, eli aikuisten, minäkin ehkä jo olen tuossa hänen mainitsemassaan iässä, eli meidän paluustamme yliopistoon juuri tällaisessa kriisissä, niin kuin jo Kelikin sanoi. Eli hyvin monet ihmiset juuri tällä erää tarvitsevat yliopistoja koros, parantaakseen taitojaan ja kokemuksiaan. Miten heidät saadaan sitten yliopistoon integroitua? Voidaanko järjestää erityiskursseja heille vai voivatko he mennä sitten vain nuorten kanssa samoille kursseille? Miten tällainen, tämä sitten toimii yhteen nuoret ja nuo vanhat yhdessä? Miten se käytännössä sitten oikeastaan toimii, jotta nämä vanhemmat ihmiset voisivat tehokkaasti päästä mukaan tähän järjestelmään ja myös hyötyä tuosta paluustaan yliopistoon? Sitten näiden näiden yliopistojen arvosteluasteikosta. Minä tässä nyt puhun oman muistini varasta, mutta minä näin lukeneeni, että hyvin, hyvin vähän eurooppalaisia yliopistoja on Euroopan, maailman parhaista yliopistoista on eurooppalaisia, eli siinä kaikki muut ovat Euroopan ulkopuolella. En minä nyt muista näitä tarkkoja lukuja, mutta mielestäni tämä arvosteluasteikko joka tapauksessa vähän Eurooppaa kyllä lannistaa. En tiedä, onko tuo arvosteluasteikko hyvin tehty vai onko tässä vain sitten äh, haluttu nähdä eurooppalaiset yliopistot huonommassa asemassa, mitä mieltä siis olette tästä. Ja sitten vielä kolmanneksi, äh, Zoltanille näistä kielistä. No, minä olen kaksikielinen, minulla on kaksi kieltä käytössäni espanja ja katalaanin kieli, mutta minä uskon, että tämä, mitä minunkin omassa valtiossani tapahtuu ja myös muissa valtioissa eli katalaaninkielisissä yliopistoissa opetetaan katalaaniksi eikä muilla kielillä, mutta monet ihmiset, jotka tulevat vaikkapa Etelä-Amerikasta, eivät sitten pysty näitä kursseja seuraamaan ja on myös ikävää, että opettajien pitäisi yhtäkkiä oppia katalaania voidakseen mennä opettamaan katalonian yliopistoihin. Tietysti meidän täytyy suosia ja suojella vähemmistökieliä ja pieniä kieliä, mutta en tiedä ihan kaikilla yliopistotasoilla onko se mahdollista. Danke, Hannu. Kiitoksia sitten Hannu. Takkula Suomesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän Soltanin mieleksi tätä Unkarin äh, sukulaiskieltä suomea ja lyhyesti muutama huomio. Tässä edustajat ovat jo tehneet paljon kysymyksiä, pitäneet hiukan jo esitelmiäkin, niin yritän mennä suoraan itse asiaan. Eli uskon niin, että me kaikki jaamme sen näkemyksen, että kun Eurooppa on vanha manner, niin osaaminen ja inhimillinen pääoma ovat täällä tärkeimmät työn tuo, tuotantotekijät ja sen vuoksi tätä triangelia, mikä täällä tuli hyvin esille myös Markku Mattilankin puheenvuorossa koulutuksesta, innovaatiosta, tutkimuksesta. Se on se ydin, millä me pystymme sitten niin kuin tuottamaan sellaista eurooppalaista lisäarvoa, että, että me pysymme mukana eh, kilpailussa ja tässä kun nämä innovaatiot nostettu voimakkaasti esille, niin niitähän me tarvitsemme. Ja voi sanoa, että Euroopan sisältä meillä on ihan tuore esimerkki siitä, että, että vanhoilla innovaatioilla ei kovin pitkään pärjää, vaan me tarvitaan koko aika uutta nimittäin – kun äh, Nokia, suomalainen, alun perin suomalainen yritys, lähti Saksasta Romaniaan sillä ajatuksella, että, että tuotetaan halvemmalla, niin sekään ei riittänyt, kun innovaatiot ja uusi luovuus ei enää tuottanut uutta. Ja, ja tässä nyt on viimeiset uutiset kertoo, että Romanian tehdas suljetaan. Ja, ja tämä kertoo tavallaan siitä, että, että ei, ei voida niin kuin luottaa vanhoja innovaatioita, vaan me tarvitsemme koko aika voimakasta perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, ja, ja, jotta voidaan mennä eteenpäin. Ja oikeastaan tähän tulee minun kysymykseni, kun Euroopan unionissa on 27 jäsenmaata, on monenlaista kulttuuria ja on monenlaisia erilaisia kohtaamispintoja. Ja me puhumme paljon parhaiten käytäntöjen vaihdosta, me puhumme yliopistojen välistä yhteistyöstä, me puhumme liikkuvuudesta. Kuinka todellista se sitten kuitenkin on? Mä et, että koska luulisin, että tätä kautta tämä Euroopan vahvuus tässä moniar, moniarvoisuudessa, monikulttuurisuudessa voisi synnyttää jota, jotakin uutta. Et kuinka todellista tämä, tämä vaihto, vaihto ja parhaiten käytännön vaihto siis on? Ja, vai onko tässä esteenä tämmöinen vääränlainen kilpailu, että yliopistot haluavat suojella tavallaan niin omaa toimintaansa ja, ja, ja ehkä ovat varovaisia varovaisia sitten niin kuin erilaisten innovatiivisten asioiden ja ajatusten ja tutkimusten vaihossa. Vai onko kenties niin, että yliopistojen rahoituksessa se vaihtelee eri maissa ja sielläkin on ongelmaa, että jotkut yliopistot vain tuottavat tutkintoja sen vuoksi, että saavat niistä äh, sen rahoituksen, että pysyvät, pysyvät pystyssä ja, ja, ja hakevat niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, tai väärällä tavalla nopeita voittoja. Eli miten me voitaisiin siis vahvistaa ja voimistaa tätä eurooppalaisten yliopistojen tutkimuslaitosten yhteistyötä sillä tavalla, että, että paremmin nämä parhaat käytännöt näkyisivät ja sitä kautta ehkä sitten syntyisi myöskin niitä kipeästi tarvitsemia uusia, uusia innovaatioita myöskin, myöskin tulevaisuudessa. It was not much shorter than the other. No eipä tämä nyt ollut kovinkaan lyhyempi kuin muut. La parole. Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä Haluaisin ähm, tosiaan huomauttaa, että tässä ollaan monimutkaisen maassa maailmassa ja syvässä kriisissä ja yliopistojen täytyy pyrkiä auttamaan. On kyse nuoresta työntekijästä, opiskelijasta tai työttömässä jatko-opiskelijasta tai vanhemmasta opiskelijasta. Herra Fötri puhuikin täällä elinikäisestä oppimisesta ja mielestäni yliopiston pitää juuri olla tuossa keskiössä minä olen itsekin toiminut näin, olen käynyt yliopistossa aina välillä jatkamassa opiskelujani ja erityisesti mietin tätä yritysmaailman kannalta merkittävänä. Paljadeli jo puutuikin siihen, miten merkittävät humanistiset tieteet ovat tässä ja se on minu, minunkin mielestäni tärkeää, koska me elämme tällaisessa hyvin muuttuvassa, monimutkaisessa maailmassa. Jos menee suoraan lukiosta yliopistoon e, ja miettii, mitä sitten haluaa

voinutkaan tehdä, niin saattaa ajautua siihen, että viiden vuoden päästä, kun tutkinnon saa aikaiseksi, niin tutkinto onkin jo täysin vanhanaikainen eikä toimikaan nykykäytännössä. Ja tämä on valitettavasti ollut totta Kreikassa ja Portugalissa ja Espanjassakin jo pitkän aikaa. Eli tässä näytyisi niin kuin yliopistoon menon ja yliopistosta pääsyn välillä olla jonkunlaista järkevyyttä, kun pätevyysvaatimukset ovat muuttuneet ja näin sitten vanhentunut tutkinto tulee valmiiksi. Ja tässä täytyisi nimenomaan nyt lähteä tästä vanhanaikaisesta ajatuksesta, asioista eroon, eli lähdetään liikkeelle tuosta yhdestä palasesta ja sitten edetään sitä kohti jäykästi, joustamattomasti. Eli täytyisi nyt nimenomaan pyrkiä takaamaan, että opiskelijat saisivat sellaiset pätevyydet, jotka voisivat palvella todellista elämää. Yliopiston täytyisi toimia avoimesti koko elämän kulun ajan se on hyvin merkittävää. Ja tässä esittäisin myös arviointikysymyksen. Mitä ihmeen arviointia tässä voidaan sitten toteuttaa ja miten voidaan arvioida ja luokitella yliopistoja? Tässä nimenomaan nyt luokitellaan yliopistoja ikään kuin ähm, sit ammattitaitojen har- aikaansaamisen kautta. Tässä täytyisi keskittyä myös muihin yksiköihin ja muihin näkemyksiin, koska yliopistoissa nimenomaan yhteiskunta pyrkii kehittämään ajatteluaan ja erityisesti jos ajattelen nyt vaikkapa Pariisia, vaikkapa nyt näitä Pariisin korkeita korkeakouluja ja filosofiakouluja ja humanistisia kouluja ja niin poispäin. Minäkin olen käynyt siellä aika ajoin opiskelemassa. Siellä nimenomaan kehitellään näitä tulevaisuuden ajatuksia ja mietitään tuo, näitä syvempiä kysymyksiä. Ja tässä mielessä myös yliopistojen luokittelua täytyy uudelleen miettiä, eli miten, mi, mihin kriteereihin voidaan perustaa tuo yliopistojen luokittelu. Minun mielestäni komission luokittelu on liian vanhanaikainen. Ja siinä puhutaan ainoastaan suhteesta työelämään ja yritysmaailmaan, eikä yhteiskunnan kehittämisestä muuten laajemmin. Eli meidän täytyisi nimenomaan nyt esittää se kysymys itsellemme, mihin suuntaan me olemme menossa ja teemmekö teemmekö me kaiken niin kuin kuuluu, palvelemmeko me yhteiskuntaa ja tarjoammeko me riittävästi tietoa esimerkiksi työttömille yliopistojen tarjoamista mahdollisuuksista. Mielestäni yliopistojen pitäisi saada lähemmäs kansalaisia ja kaikkia palkansaajia ja kaikkia kansalaisia. Ja siinä mielessä humanistiset tieteet nimenomaan auttavat meitä tuomaan tätä intellektuaalista tietoa ymmärrettävämmäksi kaikkien kannalta. Kiitoksia. Minäkin haluan vielä tässä ottaa pari asiaa esille. Ensinnäkin haluan sanoa italialaiselle professorille, että ymmärsin, että näette nämä tärkeät kohdat samalla tavoin kuin me, eli tämä bachelor, sitä sillä ei nyt oikeastaan voitu tehdä mitään. No englanninkieliset yliopistot kyllä käyttivät sitä, ja kun olin Göteborgissa ja Tukholmassa kysyin, että miten te nyt sitten tämän hoiditte, he sanoivat minulle, että aivan pragmaattisesti. Sanoin, että olen saksalainen, minäkin toimin pragmaattisesti, mutta miten? Sitten sanottiin, että no meillähän on aina ollut tämä kandidaatti, ja se on siis sama asia kuin bachelor. Eihän se nyt ole pragmaattista, vaan se tosiasia, että heillä oli olemassa rakenne, niin kuin meillä taas ei ole. Ja kamalaa tässä on se, että tämän bachelorin jälkeen nämä opiskelijat joutuvat sitten maailmaan, jossa heidän kanssaan ei voi tehdä mitään, koska ei tiedetty, että mitä tällä tarkoitetaan, mitä sellainen, jolla on tämä alempi korkeakoulututkinto, niin mihin häntä voidaan käyttää. Joissakin tämä oli mahdollista, mutta siihen tarvitaan myöskin tahtoa ja yliopistojen toimintaa, ponnisteluja, jotta tämä rakennetaan niin, että loppujen lopuksi tämäkin on arvokas tutkinto. No kyllä tämä nyt tällä välin on hiukan parantunut, mutta ei siinä nyt pitkällä vielä olla. Paljon on vielä tehtävä. Mutta poliitikot, eivätkä ministerit voi tätä hoitaa, vain yliopistot. Ja siitä syystä tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Sitten toinen asia, no tämä ranking, se minkä me tunnemme, on tällainen parhaimpien ranking, ja meillähän on myöskin ongelma, ja sehän myöskin ilmenee tästä, että kielten moni, kielen monimuotoisuus, mikä meillä Euroopassa on, on este, kun ajatellaan tätä parhaimpien löytämistä rankingia. Ja tästä syystä olenkin erittäin iloinen ja ymmärsin komissiota paremmin kuin kollega Benarabatu. Uskon, että komissiolla on aivan erilainen ränkki mielessään. Se haluaa ryhmitellä sen, että mitkä yliopistot Euroopassa tekevät mitä, mitä voidaan saavuttaa tuolla, mitä täällä. Tämä on se, mitä me halusimme komissiolta. Me emme halunneet mitään rankingia, että kuka on parempi, eikä sitä oikein hyvin voi tehdä, koska ei ole olemassa niitä kriteerejä, joiden kanssa voidaan vakavasti todeta, että kuka on parempi tai mikä on parempi. Kyse ei ole ainoastaan tutkimuksesta, vaan opetuksesta. Ja jos tätä opetusta ei arvioida riittävän korkealle, niin sittenhän me olemme aina tuolla peräpäässä rankingissa. Sitten olen erittäin iloinen, että viimeinen esitys tästä elinikäistä oppimisesta, siinä todettiin se, mitä me olemme jo tässä julistaneet lainsäädäntökauden alusta lähtien, tämä elinikäinen oppiminen ja se ohjelma on se, mikä kattaa kaiken. Siis todellakin alusta loppuun, aasta ööhön. Se, sen se kattaa. Ja nyt sitten halutaan äh, keksiä jotakin uutta. Eihän me tätä vieläkään tiedä, koska se on jossain takahuoneessa työstetty. Nyt halutaan tehdä jotain. Ja tätä termiä, elinikäinen oppiminen, ei haluta enää käyttää ollenkaan, mutta se on niin hyvä käsite siitä, mitä me tarvitsemme myöskin yliopistoissa. Jos se nyt sitten äh, äh, katoaa kaikista asiakirjoista, ja siltähän nyt vaikuttaa, niin sitten olemme kyllä väärällä tiellä. Joten pyytäisin teitä ja myöskin komissiolta pyytäisin, että ennen kuin tämä julkaistaan, että tämä nyt ei todellakaan ole tämän keksijän mielessä ollut, eikä myöskään niiden mielessä, jotka ovat työstäneet tätä vuodesta 2007. Me olimme tuolloin onnellisia, että löysimme tämän LLL, ja nyt se sitten on katoamassa, mikä se nyt sitten onkaan nimeltään, täällä on jo jotakin kielletty, mutta katsotaan nyt sitten, mitä sieltä tulee. Ja sitten vielä yksi kysymys, jota en täysin ymmärtänyt. Yksi teistä sanoi, että Erasmus Mundus olisi sellainen, että vain harvat osallistuvat siihen. Minä muistutan, että Erasmus Mundus oli ohjelma, joka halusi avata meille maailman. Se, näin kolmansien, kolmansien maiden piti saada mahdollisuus päästä Eurooppaan. Ja nythän meillä on myöskin sitten mahdollisuus, että esimerkiksi tohtoritutkintoa tekevät voivat mennä kolmansiin maihin. Mitä nyt käsititte tällä, että miksi vain harvat osallistuvat? Koska se johtuu siitä, että me emme ole tätä avanneet vielä niin pitkään, mutta ehkä tähän voitte vielä sanoa jotain. No sitten puhuitte bonus tästä Itämeri ohjelmasta. Minä en ole koskaan kuullut siitä se ei ilmeisesti ole mikään EU-ohjelma, vaan Itämeren alueen maiden ohjelma. Jos se olisi EU-ohjelma, niin sitten se on kyllä mennyt meillä ohi korvien. En ole kuullut siitä koskaan. Ehkä voitte siihen vielä ottaa kantaa. Mutta nyt sitten pyydän, että herrat vastaavat näihin esitettyihin kysymyksiin. Komissio käyttää puheenvuoron sitten myöhemmin. Jokainen mahdollisimman lyhyesti. Olkaapa hyvät. Herra Lutsatto. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, minä varmasti olen sitä mieltä, että nämä kysymykset ovat olleet varsin kiinnostavia. Minä puutun muutamiin kohtiin, jotka koskivat erityisesti minua ensiksikin. Anteeksi. Niin voitte puhua italiaakin. No, kiitoksia. Niin, tulin siis sanoneeksi että tämä ensimmäiseen kohtaan, johon johon puheenjohtaja puuttui, oli tämä bachelor-tutkinto. Italian ja Saksan tilanne tuskin on kovinkaan samanlainen. Se on ihan totta, ja akateeminen maailma on hyvinkin toisenlainen, ja Saksan ja Italian äh, edustajat tietysti ovat sitä mieltä, että heidän järjestelmänsä on aina tuottanut parhaita tuloksia, ei mitään ei tarvitse koskaan missään tapauksessa ryhtyä muuttamaan. Joka tapauksessa kyse ei ole pelkästään vain yliopistoista. Meidän täytyy myös miettiä poliittista uudelleen tarkastelua ja koko institutionaalista uudelleen näkemystä tähän tutkimuksiin ja yliopistomaailmaan, ja sen takia on korke- hyvinkin merkittävää se, mitä aluksi mainitsin ja mitä tuo herra Winkler Viinissä huomautti. Myös yliopistojen puolelta täytyy paljonkin to- tehdä, jotta tuo kandidaatin tutkinto on hyödynnettävissä ja käytettävissä työllisyyden kannalta. Eli täytyy asento- asenteita pyrkiä muuttamaan ja se on juuri tuossa asiakirjassa mukana asiakirjat osoittavat, että ei suinkaan ole totta, että työ, työllistäminen bachelor-tutkinnon pohjalta olisi niin mahdotonta kuin usein ehkä annetaan ymmärtää. Eli tässä puhutaan varsinkin juuri siitä, että valtioissa, joissa aikaisemmin ei ollut olemassa tätä kandidaatin tutkintoa, asenteet ovat toiset ja usein ensimmäisen tason tutkinnon saaneet opiskelijat haluavat vielä jatkaa eteenpäin juuri vanhoista perinteistä. Ja näin meidän täytyy tutkia näitä, näitä tilastotietoja entistä tarkemmin. Ehkä tässä oli hieman väljyyttä esityksessäni. No sitten toiseksi tuo arvosteluasteikko, se tuli esille monissa puheenvuoroissa ja hyvinkin usein kyseessä on suuret poliittiset tavoitteet ja tässä usein näitä kriteereitä arvostellaan, mutta kuitenkin niitä usein käytetään ja niihin sitten vain pohjataan kaikki perustelut ja arviot. Mahdollisesti, mahdollisestikaan nämä kriteerit eivät aina ole kovinkaan puolueettomia ja sen takia ne voivat sitten vahingoittaa järjestelmää. Tärkeintä on se, mitä näitä tässä arvosteluasteikossa sitten otetaan huomioon. Esimerkiksi meidän täytyy miettiä tämän arvosteluasteikon rinnalla myös avoimuutta, eikä pelkästään vain tuota arvosteluasteikkoa. Mutta totta kai nämä arvosteluasteikot täytyy ottaa huomioon mietittäessä yliopistojen tilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Ja sitten puuttuisin rahoituskysymyksiä myös. Siinäkin tietysti ähm, päädytään siihen, miten yliopistot määrittelevät oman tehtävänsä ja tavoitteensa. Meidän täytyy tutkia tutkimus tuloksia, mutta muitakin arvoja tutkimuksen rinnalla on jo puhuttu opettajien mahdollisuuksista parantaa opetusta ja saada parempia tuloksia aikaiseksi, mutta emme me keskity pelkästään, kuten sanoin, ainoastaan näihin, tähän tutkimuksen määrään. Tämän täytyisi olla tässä täytyisi olla muitakin tekijöitä mukana arvioidessamme näitä yliopistoja. Miten me sitten arvioimme esimerkiksi valmistuneiden tilaa tai tuloksia, sekin on tietysti hankalaa. Tässä on omat vaaransa, mutta meidän täytyy pyrkiä keskittymään sellaisiin tekijöihin, joita on helppo arvioida. Ja vielä kolmas tehtävä yliopistoilla on tämän elinikäisen oppimisen lisäksi linkki tuohon yhteiskuntaan, esimerkiksi kansalaisuuden arvoon, ja se pitäisi olla mukana arvioinnissa. Mr. Selvä. Kiitoksia sitten herra O'Sullivan. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä A-kohtainen keskustelu ja ihan yleisluonteisella tavalla toteaisin nyt, että nyt voimme puhua todellakin kaikkien aikojen pahimmasta kriisistä, joka vaikuttaa myöskin äh, kulttuurialalla. Meillä on parhaiten koulutettua työvoimaa ja pääpäättäjät ja toimijat, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia – ovat tulleet oman koulutusjärjestelmämme kautta tähän asemaan tai Yhdysvaltain kautta, mutta mitä se kertoo tästä koulutusjärjestelmästä, eli kykenevätkö ne päättäjät todellakin kohtaamaan näitä olemassa olevia haasteita ja ratkaisemaan niitä. Niin tämä rankin kysymys, se on monille melkoinen päähänpinttymä pakkomiele. 4000 yli opistoa, korkeanasteen yliopistoa ja korkeakoulutuslaitosta löytyy Euroopan unionista ja suuri osa osallistuu Erasmukseen. Rankingjärjestelmästä riippumatta joku aina on siellä huipulla, mutta tarkoittaako se, että muut eivät olisikaan kriteereiden mukaisia hyviä koulutuslaitoksia tai etteivät ne kykenisi tarjoamaan lisäarvoa siellä työskenteleville ja opiskeleville? Kun katsotaan Irlannin suuntaan, niin niin ranking mittaa tuotosta. Ne eivät katso niinkään sitä, mitä sinne investoidaan. Ja meiltä löytyy ö, järjestelmä, johon kuuluvat yliopistot ja teknologiainstituutit, ja 60-luvulla nämä teknologiainstituutit perustettiin, ja niillä pyrittiin vastaamaan siihen talon teolliseen haasteeseen, johon me kohtasimme ja törmäsimme me halusimme houkutella ulkomaista voimaa meille ja nyt kyse on siitä, että he ottivat vähän huonommin koulutautuneita henkilöitä koulutettavaksi ja me tiedämme, että myöskin vähempi osaiset pääsivät hyvän koulutuksen piiriin. Ja Tästä syystä olemme valmiita investoimaan koulutusjärjestelmäämme. Eli opilaitokset todellakin tarjoavat mahdollisuuksia myöskin niille, jotka muuten olisivat ehkä muuttaneet maasta tai eivät olisi päässeet työhön kiinni. Joten jos kysytte opiskelijoilta, jotka ovat päässeet menestyksekkääseen työuran alkuun tästä ranking-järjestelmästä, niin he kyllä sanovat, että kyllä kannatti mennä tähän oppilaitokseen elämäntasoa kohottamaan. Niin, täällä kysyttiin myöskin jotain siitä, että miten koulutusjärjestelmät voitaisiin virtaviivaista työmaailman haasteiden kanssa. Mutta se on vaikea tehtävä, kun ei tiedä, mitkä ne haasteet ovat. Niin kuin monista lähteistä on voitu lukea, niin ensinnäkin tarvitaan joustavuutta, luovia, yhteistyön kykyä ja viestintätaitoja. Ja yksi alustuksessanikin esille tullut asia on juuri tämä liikkuvuus. Sitä kautta näihin kriteereihin voidaan vastata, mutta kyse ei ole niinkään välttämättä näistä taidoista. Ihmisillehän voidaan toki opettaa tietokoneen käyttö, mutta voidaanko jollekin keks, äh, opettaa esimerkiksi tietokoneen keksimisen taito? Eli meidän täytyy huomioida nämä kaksi ulottuvuutta. kun joku suorittaa tutkinnon niin herää kysymys, että voivatko nämä valmistuneet todellakin antamaan oman panoksensa tämän työn jatkumiselle. Ja suurimmaksi osaksihan taloutta pyörittävät PK-yritykset ja niihin on vaikeinta olla yhteydessä, saada heidät mukaan tähän toimintaan heillä ei ole juurikaan resursseja käytettävissä henkilöstönsä kouluttamiseen tai tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suurilla yrityksillä varoja riittyy, riittää vaikka kuinka paljon, mutta PK-yrityksiä on vaikea sitouttaa tähän korkeakoulutusyhteyteen, mutta PK-yritykset luovat työpaikkoja, jos ketkä. Kiitoksia. Mistä? Kiitoksia. Nyt sitten herra Mattila. Arvoisa puheenjohtaja, käytän myös tätä Unkarin veljeskieltä pienten kielten aseman merkeissä. Arvoisa puheenjohtaja esitti kysymyksen siitä, eh, miksi vain harvoilla yliopistoilla on ollut mahdollisuus osallistua Erasmus Mundus tohtoriohjelmiin. Ja tarkoitin tässä nimenomaan tohtoriohjelmia. Eh, tohtoriohjelmien ongelmanahan on eri maissa, eri yliopistoissa erilaiset tohtorin tutkinnon vaatimukset. Ja näiden yhteensovittaminen eh, yhteistutkinnon saamiseksi tai kaksoistutkinnon eh, saamiseksi ei ole kovin yksinkertaista. Yliopistoissa tämä on aika suuri muutos. Ja tämän takia vielä käsitykseni mukaan varsin harvat yliopistot ovat olleet eh, siinä tilassa kypsiä siihen, että ovat voineet yhdessä suunnitella yhteisen tohtoriohjelman, joka voisi sitten saada Erasmus Mundus-statuksen. Toinen kysymys oli tästä eh, tutkijakoulutuksen liittämisestä eh, pitkäkestoiseen tutkimusohjelmaan. Todella tämä Itämeren Baltic-ohjelma, Itämeren tutkimusohjelma on Euroopan unionin perustamisartiklan 185 pykälän mukainen Euroopan unionin yhteinen ohjelma, mitä hallinnoidaan ja johdetaan aivan erityisestä valtioista riippumattomasta eh, johtoyksiköstä. Saksa on tässä mukana ja kysymys on nimenomaan eh, tutkimusohjelmasta, joka tukee eh, Itämeren valtioiden päätöksentekoa Itämeren ongelmien voittamiseksi. Tutkimusohjelma on korkeatasoinen tieteellinen tutkimusohjelma ja siihen liittyy tohtorin koulutusta. Minusta on aivan erinomainen uraa uurtava malli ja tulen toimittamaan mielelläni eh, eh, tälle, tälle valiokunnalle tätä koskevan informaation ensi tilassa. Sitten kommentti eh, parlamentin jäsen Hannu Takkulan kysymykseen siitä, miksi tätä tällaista kohesiota ja, ja, ja yhteistä tason nousua Euroopan yliopistossa ei oikein ole tapahtunut. Olen hyvin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tällainen hyvien käytäntöjen levittämisohjelma pitäisi käynnistää. Nyt tiedossa on, että yliopistojen välillä on muutamia tällaisia verkostoja, missä levitetään hyviä käytäntöjä. Yksi on niin sanottu LERU, Lead of European Research Universities, jossa on todella näitä Euroopan parhaita tutkimusyliopistoja. Mutta se on suljettu piiri näiden parhaiten yliopistojen piiri, mutta hyvä niin. Niistä voidaan saada ja saadaan Euroopan parhaita käytäntöjä. Toinen vähän laajempi verkosto on Portugalin ihanan kaupungin Koimperan mukaan nimetty koimpera verkosto jossa on jonkun verran enemmän vanhoja yliopistoja. Ja myös tämä on aivan erinomainen verkosto, jota voidaan käyttää paljon enemmän kuin tällä hetkellä hyvien yhteisten käytäntöjen luomiseksi. Mutta tällaisia kehittämisverkostoja tarvittaisiin muu, muitakin. Ja, ja, ja mielestäni tässä on kyllä selvä aukko. Sitten äh, Kataloniasta edustaja esitti kysymyksen siitä, että miksi nämä Yhdysvaltojen yliopistot ovat niin ylivertaisia moniin eurooppalaisiin yliopistoihin nähden näissä rankingeissa. Ja nyt esimerkiksi Harvardin yliopiston budjetti, tai kyllä se on rahasta monessa kohdassa, esimerkiksi Harvardin yliopiston budjetti yksistään on suurempi kuin koko Suomen 17 yliopiston julkinen rahoitus. Näillä meidän se, yliopistolla ei ole mitään mahdollisuuksia kilpailla samassa sarjassa. Mutta yksittäiset tiedekunnat, yksittäiset tutkimusryhmät, yksittäiset yliopiston osat ovat maailman huipulla. Ja tämä on ehkä se tie, jolla, jolla me pienet, pienissä maissa joka tapauksessa voimme osallistua sitten tasavertaisesti myös parhaiden tutkijoiden verkostoihin. Sitten todella tämä pienten kielten ongelma Erasmus Mundus-ohjelman ohjelman täytäntöönpanossa. Me Suomessa yritämme ratkaista sitä niin, että tarjoamme eh, liikkuville opiskelijoille englanninkielistä oh, koulutusta. Toinen tietysti on, meillä on suomen ja ruotsin kieli, virallisia kieliä. Skandinavian maista on helppo tulla ruotsinkielisiin ohjelmaan. Ja venäjänkielisiä ohjelmia on myös nyt eh, alkamassa. Tämän lisäksi sitten näiden tulijoiden kurssiohjelmaan kuuluu suomen kielen alkeet ja suomalaisen kulttuurin perusteet. Eli tällä tavalla yritämme tätä pienten kielen, kielten asemaa viedä eteenpäin. Ja sitten lopuksi innovaatioista. Teknologiset innovaatiot ovat tietysti erinomaisen tärkeitä kilpailukyvyn kannalta – innovaatioita tarvitaan elinkeinoelämää ja yrityksiä, mutta sen lisäksi on näitä sosiaalisia innovaatioita. Sosiaalisia innovaatioita erityisesti julkisen sektorin toimijoiden suuntaan, kuten koulutukseen, koulun järjestämiseen, vanhustenhuoltoon, terveydenhuoltoon. Ja näitä, jos mitä me tarvitsemme nyt tässä Euroopan valtioiden velkakriisin aikana. Kiitos erinomaisen kiinnostavasta keskustelusta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minä en pysty puhumaan suomea. Mutta sitten professori Michel Feutry. Euh, je voudrais euh, rebondir. Niin, minä haluaisin puuttua seuraaviin kysymyksiin ensiksikin. Bologna aivan ensivaiheessaan on keskittynyt instituutioihin ja järjestelmän luomiseen. Ja tässä on ikään kuin menty liian vikkelästi eteenpäin muiden elementtien huomioon ottamisessa. Nyt pitäisi sitten kääntää tämä koko hanke toisiin päin ja antaa enemmän tilaa itse yksilölle. Tämä muutos on jo tehtykin, mutta nyt täytyy sitten erityisesti pohtia sitä, mikä yksilö, yksilön asema on tässä koko hankkeessa ja miten Bolonian prosessi sitten vasta yksilökohtaiseen kehitykseen ja elinikäiseen oppimiseen ja jatkokoulutukseen. Toiseksi minä nyt puhuisin enemmän näistä arviointi kriteereistä erityisesti kansallisella tasolla. Nyt erityisesti ja vielä myös myöhemminkin, jos halutaan jatkaa sitä samaa rataa kuin toivotaan, että yksilö otettaisiin paremmin huomioon elinikäisessä oppimisessa, niin meidän täytyy muuttaa arviointikriteerit eh, kansallisella tasolla e- erityisesti ja myös kansainvälisellä tasolla, erityisesti eurooppalaisella tasolla mahdollisesti ensiksikin täytyy käydä näitä uudelleen läpi. Ja joka tapauksessa täytyy miettiä uudelleen näitä arviointikriteerejä ja niin keskittyä erityisesti tuon instituution järjestäytymiseen ja tuottavuuteen, eikä niinkään sitten muihin, yksi, muihin asioihin. Ja tässä sitten kolmanneksi huomauttaisin, että, että meillä on ongelmia, liikkuvuusongelmia ja yhteentoimivuusongelmia tutkintotodistuksissa. Me olemme pystyneet nyt luomaan tällaista yhteistä eurooppalaista järjestelmä ja kieltä näiden tämän opetuksen tulosten arvioinnissa. Ranskassa esimerkiksi kun näitä tutkintoja käydään läpi, niin ei minulla ole mitään vaikeuksia sitten ymmärtää, missä mennään, kun näen erilaisia tutkintoja Ranskasta tai muista. Eli kyse on nimenomaan näistä tällaisista tutkintoyhteenvedoista siitä, mitä on saatu kerättyä eri yliopistoissa. Mielestäni nyt vaadittu, vaatimuksia ja vaatimuksena on yliopistojen sisällä niin nimenomaan juuri tuo luettelointi ja opintojen esittäminen selkeämmin, eli mitä tuo yliopisto tarjoaa, mikä se opintopaketti on ja minkä lain sen tuloksen tästä sitten lopulta saa ja sitten tutkinnot myöhemmin selvittävät tarkemmin erityispiirteet ja niin poispäin. Mutta tämä opintokokonaisuus aluksi on hyvin merkittävä. Ja vielä lopuksi vastaisin tähän esitettyyn kysymykseen käytännön toiminnasta elinikäisessä oppimisessa. Eli mitä oikeastaan, nyt, miten nyt taataan se, että yliopisto on tällainen avoin ympäristö. Nyt meillä on monia malleja, on yritetty tällaista eriytettyä mallia, jatkokoulutuksen sisällä tai sitten ammattikoulutuksen sisällä ja niin poispäin. No tämä on vastaus ollut yhteen tiettyyn hetkeen aikaisemmassa vaiheessa. Nyt täytyy vastata tällaiseen laajempaan yleisön monimuotoisuuteen ja tarpeiden monimuotoisuuteen, joten ehkä mahdollisesti nyt mennään pidemmälle vielä enemmän. Vaikkapa joku henkilö saada, otetaan viikoksi vain yliopistolaboratorioon, koska hän tarvitsee vain tuollaista täsmäkoulutusta johonkin teollisuushankkeeseen. Ja jonain toisena hetkenä voidaan sitten päivittää uudelleen tiettyjä tietoja, joita hän tarvitsee, ja sitten muokata tutkintoa, koska vaatimukset ovat muuttuneet ja niin poispäin Eli tällä, tällä lailla voidaan toimia. Tässä nyt täytyy muistaa, että aikaisemminkin jo siirryttiin tästä vanhasta järjestelmästä tähän digitaaliseen järjestelmään. Tässä täytyy hoitaa tämä koko kulttuurin muutos ja asenteiden muutos. Ei riitä ainoastaan, vaan muutos itsessään. Ja näin tietojen päivittäminen vaatii muutakin. Meidän täytyy myös pystyä tarjoamaan vastauksia paljon laajemmalta pohjalta. Ja vielä lopuksi tämä, tämän yleisön huomioon ottaminen. Mielestäni tämä on juuri merkittävintä. Yliopistoissa on nyt haluttu nimenomaan juuri saada kaikki, kaikista tasoista, taustoista väkeä yliopistoon ja näin kaikki ne, jotka yliopistoissa ovat, rikastuttavat tätä e, elämää. Ja Ja näin pystytään sitten takaamaan se, että opettajat ovat paljon dynaamisemman vuoropuhelun edessä yliopistoissa, kun hyvin monista eri taustoista tulevat opiskelijat saapuvat opis- opintosaliin. Ja tämä on uusi haaste myös yliopistoissa. Kiitos. Niin, tämä tosiaan vaatii opettajilta paljon. Selvä. No niin, kiitokset asiantuntijoille. Ja nyt minä haluaisin antaa puheenvuoron Puolan edustajalle ei kovinkaan pitkäksi aikaa, mutta olkaa hyvä nyt kuitenkin. Okay, thank you. Eh, I, I try to speak, I will speak Polish, so. Minä käytän äidinkieltäni Puolaa, joten luurit korville, kiitos. Wysoka komissio. Eh, Rouva puheenjohtaja, arvoisat valikunnan jäsenet, heti alkuun toteaisin, että edustan täällä korkeakoulutus- ja tutkimuslaitoksen yksikköä ja minä voin ehkä suhtautua, suhtautua näihin ongelmiin hiukan toisella tavalla. Mitä tulee Bolonian prosessiin, niin kyse ei ole pelkästään pilvilinnasta, vaan kyse on siitä, että me reagoimme tiettyihin kehityskulkuihin, jotka ovat Euroopan laajuisia. Ensimmäinen muutosprosessi liittyy siihen, että hyvin koulutettuja työntekijöitä tarvitaan, vaikkakaan ei maisterintasosta koulutusta, vaan jotain muutakin. Me tarvitsemme tietenkin korkeakouluopetusta, riippumatta siitä, miten se määritellään, mutta tärkeää on, että korkeakouluopetuksen tarjonta laajenee Euroopassa. Niin kuin irlantilainen kollegamme sanoi, että 70 prosenttia nuorista opiskelevat ja Puolassa opiskelijoiden määrä on viisinkertaistunut. Ja tästäpä syystä olisikin tarpeen saada eräänlainen paradigman muutos aikaiseksi yli näissä toimielimissä. Meidän täytyy siis muuttaa asennettamme, kun opiskelijoiden määrä on kasvanut näin räjähdysmäisesti. Ja me tiedämme, että myöskin ihmiset ovat mieleltäänkin muuttuneet ja tämä muutos täytyy myöskin huomioida. Ja lisäksi opetusta tarjotaan myöskin sellaisille henkilöille, jotka eivät halua edes saada mitään maisterin tutkintoa itselleen, mutta ovat kuitenkin henkisesti kykeneviä äh, saavuttamaan tietyn tutkintotason, joka on maisteritutkinnon alla. Ja se, että on opiskellut muutaman vuoden ajan, niin ei tarkoita automaattisesti sitä, että tulokset olisivat kaikkien opiskelijoiden osalta samat, koska toiset ovat älykkäämpiä kuin muut, jotkut ovat enemmän suuntautuneet tietylle alalle kuin muut. Ja kun katsotaan tutkimustuloksia, niin voidaan sanoa, että tutkinnot ovat niin sanotusti uskottavampia nykyään ja toisaalta voidaan sanoa, että koulutusohjelmaa voidaan muokata henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, eli että jokainen, joka on saanut opiskelupaikan, niin voi saada sitä kautta itselleen jotain lisähyötyä. Me tarvitsemme siis uskottavia tutkintoja. Ja tämä on se kolmas prosessi, jota me joudumme käsittelemään joka päivä. Ja kyse on myöskin näistä niin sanotusta avoimista työmarkkinoista eurooppalaiset tutkinnon suorittaneet reissaavat ympäri Eurooppaa työpaikkojen perässä ja tästäpä syystä tutkintojen pitää olla vertailukelpoisia uskottavia. Useinhan käy niin, että nämä yliopistot eivät ole juurikaan maan rajojen ulkopuolella tunnettuja. Ja kysehän on siitä, että mitä opiskelijat osaavat, minkälaisia tuloksia koulutusohjelma on saanut aikaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy selkeästi määritellä ne vaatimukset, jotka kohdistetaan opiskelijoille, ja tämä tiedon taso pitää pystyä verifioimaan ennen kuin tutkinto myönnetään. Näin ei tehdä kovinkaan monessa maassa ja yliopistossa. Aikaisemmin tilanne oli aivan toisenlainen. Vain ainoastaan lahjakkaimmat otettiin yliopistomaailmaan, mutta tilanne on nyt aivan toisenlainen. Ja tämän täytyy näkyä myöskin opinto-ohjelmissa, ja tämä koskettaa kaikkia opintoaloja. Kyse ei ole vain ainoastaan ö, talouspuolen tai te, ö, mm, rahoitusmaailman tarpeista, vaan myöskin muista aloista, humanististen tieteiden asemasta. Ja meidän täytyy muistaa, että eurooppalainen koulutusmalli ei ole muuttunut kovinkaan suuressa määrin viimeisten vuosisatojen aikana. Meidän täytyy kuitenkin keskittyä jatkossa siihen, että miten saamme varmistettua, että koulutustulokset olisivat hyvät. Kyse ei ole mistään verifiointivälineestä, vaan siitä, että tämä sisäinen laadun varmistus olisi verifioitavissa. Yliopiston pitää olla tietoisia siitä, että minkälaisia tuloksia sen tarjoama opinto-ohjelma tuo mukana. Ja sitten tämä viimeisin asia, tutkimus- ja opetustoiminta ja sen linkittäminen. En ole välttämättä aivan täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, eli että eurooppalaiset yliopistot olisivat ikään kuin amerikkalaiseen malliin pohjautuvia. Ei, me tiedämme mistä eurooppalaiset yliopistot juontavat juurensa jo vuosisatojen ajan. Eurooppalaiset yliopistot ovat lähteneet siitä perusajatuksesta, jonka Humboldt myöhemmin määritteli. Eli tutkimuksen ja opetuksen linkittäminen on kaiken A ja O. Se luo ikään kuin pohjan tälle yliopistotyölle ja siinä, siihen meidän pitää jatkossakin perustaa työmme. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tässä yhteydessä viitattakoon tähän keskiasteen tutkintojen tarjoamiseen, sillä jotkut ovat kiinnostuneita näistäkin koulutusohjelmista ja pääsevät sitä kautta työelämään kiinni, mutta on erittäin tärkeää, että tutkimukseen perustuvat opinto-ohjelmat ovat mahdollisimman laajan yleisön käytettävissä. Ja sitten mitä tulee tähän ranking-toimintaan, se on hyvin kinkkinen kysymys, kun katsotaan näitä kaikkien tuntemia ranking-luetteloja, joihin tuon tuosta viitataan, ja jotka ovat myöskin niin sanotusti mediaseksikkäitä, niin ne edustavat vain tiettyä pientä otosta. Ne eivät anna kaiken kattavaa edustavaa kuvaa yliopistomaailmasta. On vaikea näiden ranking-luetteloiden perusteella sanoa, että mikä yliopisto on hyvä opinahjo. On tietenkin helppo löytää yliopisto, jossa työskentelee Nobelin palkinnon saajia, mutta hankalampaa on löytää sellainen yliopisto, jossa Nobelin palkinnon saanut on opiskellut jossain. Se on jo hankalampi tehtävä. Ehkäpä meidän pitäisi löytää jonkinlainen suunnan muutos. Se on hienoa, että tämä valiokuntakin haluaa paneutua tähän aspektiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista. Ja äh, jos nyt puheenjohtajavaltio työskentelee tuon suuntaisesti, niin meillä on hyvä kumppani tässä. Myöskin se, mitä sanoitte lopuksi, että tuo ranking, siinä täytyy ottaa myöskin muut kriteerit huomioon, myöskin opetus, eikä se ole niin helppoa. Kriteerit eivät ole niin helpot. No niin, nyt haluan sitten antaa komission edustajalle puheenvuoron. Herra Tyson. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun englantia. Mutta se on kyllä äidinkieleni, se tekosyy minulla on. No niin, tämä liittyy Boloniaan ja mikä nyt on tilanne, kun eh, kehitämme tätä eurooppalaista korkeakoulutusaluetta. Ja puhun ensisijaisesti tästä, että myöskin mainitsitte aluksi, ja myöskin useat jäsenet ovat maininneet sen tosiasian, että komissio on tuottanut oman tiedonannon korkeakoulualueen uudistamisesta kaksi viikkoa sitten. Ja totta kai näiden kahden välillä on päällekkäisyyksiä, näin tulee ollakin. Ja komission näkökulmasta meidän täytyy pyrkiä eh, yhdistämään nämä kaksi politiikan alaa enemmänkin tulevaisuudessa. Tämä on yksi niistä avaintekijöistä, jota tulemme seuraamaan. Haluaisin aloittaa yhdellä kommentissa liittyen korkeakoulutusalueen rooliin. Kaikki varmasti hyväksyvät tämän, mutta se kuitenkin täytyy tässä todeta, että korkeakoulutusjärjestelmien rooli maailmanlaajuisesti on se, että luodaan tietojen siirtoa ja me olemme kyllä olleet melko vahvoja Euroopassa tässä asiassa. Se, että se on inhimillisen kehityksen pohja, ja kuten yksi jäsen myöskin sanoi, on se, että demokratia täytyy vahvistaa. Me olemme toimineet hyvin vahvasti tässä asiassa huolimatta siitä, että eurooppalaiset yliopistot eivät näytä pärjäävän hyvin eh, tässä tiedon luomisessa, joka nyt sitten nähdään näissä eri rankingeissa. Eli eh, Timesin tai Shanghain rankingissa, niin emme sijoitu kovinkaan hyvin, mutta meidän ei pitäisi niin paljon murehtia sitä, niin kuin täällä jo monet totesivat, niin tässä on hyvin paljon kysymyksiä liittyen näiden rankingien laatuun, ja ne, jotka eivät ole lukeneet, niin suosittelisin vahvasti, että katsotte ranking-tutkimusta, jonka Euroopan yliopistoverkosto on julkaissut kesällä. Mutta olen myöskin samaa mieltä herra Mattilan kommentin kanssa, että on olemassa suuri linkki yliopistojen toiminnassa ja myöskin investoinnin tasolla, mitä me esimerkiksi annamme tutkimukselle. Euroopalla on vielä pitkä tie tästä 3 prosentin BKT-tavoitteista, jota komissio on suositellut ja jonka myöskin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, kun ajatellaan, että kuinka paljon rahoitusta pitäisi antaa tutkimukselle. Professori Mattila myöskin kommentoi tätä vertailua Harvardin yliopiston budjetin ja suomalaisten yliopistojen budjettien välillä. Tämä on kyllä hämmästyttävää, mutta tilanne on melkein jopa pahempi. Harvard on kaikkein rikkain yliopisto maailmassa ja sillä on rahasto, josta rahastetaan kaikki se toimet. Tuon rahaston koko on melkein sama kuin koko kaikkien 4000 yliopiston liikevaihto Euroopassa melkeinpä sama. Joten haaste on aivan valtaisa siinä mielessä, että miten parannamme toimintaamme, koska kuilu on näinkin suuri. Ja totta kai kuilu liittyy yksityisen rahoituksen osuuteen. Yksityinen rahoitus Yhdysvalloissa on, yksi, melkein sama kuin Euroopassa. Totta kai tässä on joitakin eroja, mutta se on kuitenkin melko lailla samansuuruinen. No sitten vielä tähän Boloniaan liittyen. Me joskus unohdamme, että Bologna ensimmäisten 12 vuoden aikana on jo tuonut hyvin paljon edistystä muassaan korkeakoulutusjärjestelmien parantamisessa. Me, me emme saisi unohtaa tätä. Noin kaksi kolmasosaa 47 maasta, jota Bologna nyt kattaa, ovat jo järjestäneet yli 90 prosenttia ohjelmistaan eri sykleihin, eli tämä bachelor, master, doctorate. Eli yli 90 prosenttia ohjelmista on järjestetty näin. Ja siellä, missä on poikkeuksia, ne liittyvät sellaisiin kursseihin, esimerkiksi arkkitehdit, lääkärit, eläinlääkärit, ne keskittyvät enemmänkin näihin pitkiin ohjelmiin. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ensimmäisen syklin ohjelmat ovat samankaltaiset. Totta kai eroja on. Jotkin maat keskittyvät 180 pisteeseen, toiset 240 pisteeseen, joten meillä on kyllä ongelmia näiden järjestelmien tunnustamisessa. Kun ajatellaan, että ensimmäisen syklin jälkeen pääsee toisen syklin, tämä on yksi tavoitteista. 75 prosenttia olemassa olevista kandidaateista pääsee maisterikoulutukseen. Eli 25 prosenttia on vielä ongelmallista ja tässä meillä on sitten vielä tällainen ero ammatillisten ja akateemisten kandien välillä jäsenvaltiossa. No sitten liikkuvuus. Tässä kritisoitiin paljon tätä ECTS. Ihmiset näkevät yleensä ongelman, mutta kuitenkin ECTS käytetään 7 75 prosentissa kursseista 45 maassa, joten ainoastaan kaksi maata, jossa tämä on vähemmän kuin 75 prosenttia ja yli 50 joka tapauksessa. Joten tässä on paljon edistystä, emmekä saisi unohtaa sitä. Meidän pitäisi keskittyä ainoastaan ongelmiin. Mainitsin aluksi myöskin muita tärkeitä asioita, jotka liittyvät korkeakoulujärjestelmän innovaatioiden kehittäminen, kilpailukyky ja varsinkin nyt myöskin tämä talouden elpyminen, nämäkin ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, ei ainoastaan taloudelle kokonaisuudessaan, vaan myöskin opiskelijoille itselleen. Me tiedämme, että korkeakoulutuksen avulla riski olla työllistymättä on hyvin paljon pienempi kuin muilla tasoilla, koulutuksen tasoilla myöskin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa työttömyys on korkea ja joissa on suuria ongelmia. Kun ajatellaan kilpailukykyämme, niin annan teille yhden luvun Euroopasta maailmalla. Vuonna 2009, jos nyt tarkastelette eh, uusien korkeakouluopiskelijoiden määrää, noin kolmannes niistä tapahtui Kiinassa, siis maailmassa. Jos nyt sitten tarkastellaan eurooppalaisia maita, meillä on Kiina, Yhdysvallat, meinasin sanoa Neuvostoliitto, mutta siis Venäjä, Indonesia ja ensimmäinen eurooppalainen maa on yhdistynyt kuningaskunta 3,1 prosenttia kaikista näistä valmistuneista. Joten meillä on valtaisa kuilu, joka pitää kuroa kiinni. Meidän täytyy parantaa tätä läsnäolotasoa ja myöskin helpottaa uusien opiskelijaryhmien pääsyä yliopistoihin. Tämä on tietysti helposti sanottu, mutta tässä tarvitaan erittäin suurta investointia näiltä e, instituutioilta, että he ulottuvat näihin uusiin ryhmiin, pääsevät niihin käsiksi ja myöskin investoivat sitten niihin, kun ne ovat yliopistossa, koska meidän täytyy vähentää myöskin pudokkaiden määrää. Meillä on hyvin paljon oppilaita, jotka e, menevät sisään, mutta eivät sitten pääse sieltä pois toisessa päässä, joten täytyy näihin rahoitusmekanismeihin kiinnittää huomiota, jotta on sitten helpompi myöskin pysyä järjestelmässä sisällä. Meidän täytyy keskittyä myöskin kurssien laatuun ja relevanssiin. Näinkin voidaan taistella tuota pudokkuutta vastaan. Meidän täytyy ö, kohdentaa nämä kurssit ö, uusille opiskelijoille. Tämä on myöskin tärkeää, kun täällä on elinikäistä oppimista ja myöskin vanhemmat ihmiset täytyy saada, saattaa takaisin koulutuksen piiriin ja tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan koulutuksen tasoa talouksissa ylipäätään. Jos katsotaan Pohjoismaita, jotka keskittyvät hyvin vahvasti myöskin vanhempien ihmisten opiskeluun, niin ne kyllä pystyvät pitämään tason paremmin eri ikäryhmien välillä kuin sellaiset maat, jotka eivät tee samalla tavoin. Meidän täytyy myöskin tehdä yritysmaailman kanssa parempaa yhteistyötä, eli ne, jotka näitä kursseja tuottavat, ymmärtävät, että mitä työnantajat tarvitsevat. Tämä tarkoittaa sitä, että ajatellaan kriittisesti viestintätaidot, tiimitaidot ja se, että pystytään edelleen opiskelemaan ja että saadaan laajempi käsitys työelämästä. Ja meidän täytyy myöskin sitten palkita paremmin tällaiset hyvät opetustavat. Me tar- totta kai on palkintoja kaikille mahdollisille, mahdollisille tutkimuksen aloille, mutta ei, ei kuitenkaan palkita hyviä opettajia. Ei myöskään kun ajatellaan tuota ammatillista kehitystä, se miten kehittyy yliopistossa, on se, että esimerkiksi paljon artikkeleita julkaistaan erilaisissa julkaisuissa. Meidän täytyy siis palkita myöskin nämä loistavat opettajat. Emme saa myöskään opettaa kolmatta tavoitetta korkeakoulutuksessa. Paikallistaloutta tulisi tukea ja myöskin aluekehitystä tulisi parantaa. Tässä meillä pitää olla paremmat suhteet yritysmaailman kanssa, jotta voidaan vahvistaa innovaatioketjua, vahvistaa luovuutta kehittää ja luoda eh, erilaisia yrityksiä niin, että yliopistot toimivat eh, tällaisen innovaation keskuksena paikallisella tasolla. Ja jotta me voimme tehdä tämän, meidän täytyy keskittyä erityisesti hallinnointiin. Meidän täytyy varmistaa, että korkeakoulutusinstituutiolla on vapaus tehdä päätökset siitä tavasta, miten ne toimivat ja miten sitten saadaan parhaat tulokset. Ja myöskin rahoitus, varsinkin nyt kun julkinen rahoitus on kovin tiukalla, niin sen tulisi olla tehokasta ja kohdennettua henkilö- tai tiettyjen instituuttien tarpeisiin sorvattuja. Täällä varmasti oltaisiin samaa mieltä minun kanssani siitä, että Dublinin teknologiainstituutio ei rahoitettaisi samalla tavoin kuin esimerkiksi Trinity Collegea. Eli meidän täytyy ottaa huomioon eri tavoitteet, missiot. Täytyisi myöskin palkita ne siitä, missä ne ovat hyviä. Puheenjohtaja, vielä viimeinen huomio. Komissio on ehdottanut monivuotisessa rahoituskehyksissään, että meidän tulisi kasvattaa rahoitusta Euroopan tasolla koulutuksen osalta yli 7 prosentilla seuraavalle ohjelmakaudelle. Me teimme aivan erityisen ehdotuksen ohjelman, ohjelmalle marraskuun lopulla. Meidän täytyy varmistaa, että me käytämme tätä ohjelmaa, jotta voimme tukea jäsenvaltioita kaikissa näissä aihepiireissä, jotka juuri mainitsin, työllistettävyys, liikkuvuus, missä Eurooppa on hyvin vahva, mutta myöskin hallinto- ja rahoitusuudistus on tärkeää. Me totta kai yritämme myöskin parantaa liikkuvuuden laatua, jota tukee esimerkiksi Erasmus ja Erasmus Mundus yksi kysymys Erasmus Munduksesta ja miksi on niin vähän yliopistoja. Professori Mattila äh, antoi tässä yhden vastauksen. Toinen vastaus on yksinkertaisesti raha. 20 hakijaa jokaiselle kurssille, joka rahoitetaan Erasmus Munduksen äh, kautta. Myöskin tietoliittoja rahoitetaan ja myöskin näitä teollisuuden tutkintoja rahoitetaan ja myöskin olemme erittäin kiitollisia tästä tuesta ja me haluamme tietysti kehittää myöskin Euroopan teknologiainstituuttia. Ja täytyy myöskin identif- identifioida uusia aihepiirejä tässä tieto, tietoon yhteiskunnassa. Niin saanko sanoa yhden sanan vielä liittyen tähän rankingiin? Te ymmärsitte puheenjohtaja tämän ranking-ehdotuksen, jonka haluamme saattaa eteenpäin. Kyse ei ole siitä, että tuotetaan luetteloita yhdestä kymmeneen, vaan että verrataan yliopistoja vertaisiinsa. Ei se, että verrataan esimerkiksi MITtä Community Collegeen tai jonkin pienen yliopiston kanssa jossakin EUn e nurkassa. Siis kyse on avoimuudesta, ei kilpailusta. Kiitoksia. Vielen Dank. Suuret kiitokset. Komissiohan tekee juttuja, joita se sopimuksen mukaan ei saisi tehdä. Se on hienoa minusta. Se on hienoa. Olen myöskin iloinen, että komissio todellakin on ponnistellut, myöskin ajatellen sitä tosiasiaa, että hallitusten välinen lähestymistapa Bologna-prosessissa ei ollut oikea, että se nyt pyrkii asettamaan junan oikeille raiteilleen hienoa, että nyt todellakin näin teette Bolonian eteen kovasti työtä. Bologna ei olisi toiminut laisinkaan, ellei olisi käytetty teidän välineistöä. ECTS-järjestelmä on EU-komission, siis meidän järjestelmämme. Joten tässä mielessä me kaikki kyllä me tiedämme, missä virheet ovat. Me olemme menneet niiden ulkopuolelle, olemme oppineet paljon, myöskin ne, jotka tässä rikkoivat me olemme mielestäni hyvällä tiellä, ja jos kaikki se, mitä me tänään olemme kuulleet, ja myöskin Puolan puheenjohtajavaltiolta ja komission edustajalta, jos tämä nyt oikeasti johtaa siihen, että me todellakin jatkamme yhdessä, niin sitten me olemme tehneet jotakin opiskelijoiden seuraavalle sukupolvelle. Emmekä ainoastaan niiden eteen, jotka tulevat koulusta suoraan, vaan myöskin niiden puolesta, jotka menevät jossakin toisessa kohdin elämää yliopistoihin. Mutta tässäkin täytyy yksi asia muistaa. Tätä ei voida järjestää ulkopuolelta käsin. Yliopistolla oli jo ongelmia, että tämä bachelor-master-asia saataisiin hyvin toimimaan. Ei sekään vielä toimi. Jos niiden täytyisi nyt vielä avautua uusille mahdollisuuksille, muille opiskelijoille, niin tässä vaaditaan kyllä kovin suurta joustavuutta ja minä en kyllä rehellisesti sanottuna sitä vielä näe. Toivon todella, että se löydetään jotta me voimme vastata kaikkiin näihin vaasteisiin. Me olemme niistä kyllä varmastikin samaa mieltä. Tämän kuulemistilaisuuden päättyessä olen melko tyytyväinen, koska me opimme erittäin paljon. Kiitokset asiantuntijoille ja myöskin tässä kiitokset sinne komission ja puheenjohtajavaltion suuntaan. Me olemme laajentaneet horisonttiamme ja tämä kollega Berlingerin mietintö ja toisen kollegan tekemä mietintö. Niissä varmasti, tai siinä on varmasti paljon näitä meidän mietteitämme. Te löydätte sitten ne sieltä. Kiitoksia vielä, että olette paikalla. Kiitoksia kollegoille. Minä nyt lopetan tämän kuulemistilaisuuden. Onko muita asioita? Kysyn vielä. niin teidän täytyy vielä hyväksyä se, minkä me päätimme eilen koordinaattoreiden kokouksessa. Minä lähden siitä, että kaikki hyväksytte tämän. No niin, pääsemme seuraavaan kohtaan muut asiat. Ei mitään. Kiitokset. Tulkeille sanoi puheenjohtaja. Päätän tämän kokouksen ja hyvää ruokahalua.